Mes chers collègues, nous allons ouvrir la séance, s'il vous voulez. No niin, kollegat, aloitamme kokouksen. Eli esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole mitään huomautuksia tai vastalauseita, niin esityslista on hyväksytty. Kollegat, minulla on teille nyt surullinen uutinen. Kuten varmasti tiedätte, kollegamme Jens Nilsson menehtyi viime tiistaina. Matkailuvaliokunnan nimissä ja henkilökohtaisesti haluaisin esittää surunvalittelut hänen perheelleen, hänen läheisilleen ja hänen työntekijöilleen ja hänen poliittiselle ryhmälleen. Ja me tuemme heitä näinä vaikeina aikoina. Hän oli yksi niistä henkilöistä, siis hän oli täällä parlamentissa vuodesta 2011 ja hän tuli valiokuntamme 2014. Ja hän oli aina huomaavainen kollega. Hänen kanssaan oli aina miellyttävää keskustella, vaikka olisikin ollut poliittisia erimielisyyksiä. Hän osoitti, että voi olla avoin keskustelulle ja kompromisseille ja samalla pitää kiinni omista periaatteistaan. Hän oli myöskin vakaumuksellinen ja ylpeä eurooppalainen. Östersundin asukkaat voivat vahvistaa, samoin kuin minä itse, silloin kun yhdessä viime heinäkuussa kävimme Ruotsissa. Hän tunsi tämän kaupungin niin hyvin ja hän oli ollut siellä kaupunginjohtajana vuoteen 2009 asti. Haluaisin osoittaa täällä nyt kunnioitusta meidän kaiken nimissä hänen työlleen ja hänen taisteluilleen. Oli kyse sitten miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, ahdistelun torjumisesta, vammaisista ihmisistä ja maantiekuskien työolosuhteiden parantamisesta. Ja Jens taisteli aina sen puolesta, että miesten ja naisten ihmisarvo olisi aina politiikkamme ytimessä. Ja vielä lopuksi täytyy muistuttaa hänen iänikuisista punaisista henkseleistään, jotka hänellä aina oli. Minulle se oli kuin jatkuva silmänisku ja myöskin symboli hänen yksinkertaisuudestaan ja helposti lähestyttävyydestään. Mutta ikävä kyllä, me emme enää näe häntä mutta hän on kuitenkin edelleen läsnä tässä valiokunnassa. Eli kollegat, pyytäisin, että pidämme nyt minuutin hiljaisen hetken. Je vous remercie. Je vous remercie. Kiitos. Ja koordinaattorimme Ertuk saa nyt sitten puheenvuoron SND-ryhmän nimissä. Ismail, ole hyvä. Frau. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aluksi sydämelliset kiitokset kunnioittavasta jäähyväisten heittämisestä kollegallemme Jens Nilssonille. Minulle tämä on hyvin vaikea hetki, kuten koko ryhmälleni. Jopa uskoisin, että se on meille kaikille vaikea, koska kuten sinä kuvasit kollega Nilssonia, hän oli upea ihminen. Isällinen kollega, joka ehkä se johtuu siitä, että hän oli niin pohjoismaalainen, hän aina pyrki löytämään tasapainon eri näkemysten välillä. Ja monilla aloilla hän teki työtä ennen kaikkea heikompien hyväksi yhteiskunnassa. Me uskon, että hän aina tulee muistuttaa meitä tästä. Hän oli luonteeltaan hyvin erikoislaatuinen henkilö, henkilö, jonka luonne oli niin vahva. Hän oli ystävällinen ja myöskin sosiaalistien ryhmän sisällä hyvin, hän oli hyvin tärkeässä tehtävässä silloin, kun oli kysymys ennen kaikkea sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja myöskin äh, täällä valiokunnassa hän hyvin esimerkillisesti hoiti niitä aiheita, jotka olivat hän tällä heille menettävän suuri menetys, näin voi sanoa. Kun sanottu, hän oli upea ihminen ja minä toivon hänelle, hänen perheelleen, kaikille omaisilleen Kaikkea hyvää haluan esittää ryhmämme nimissä syvän myötätuntomme. Tulemme säilyttämään hänet muistossamme. Ja varmasti monien muiden kollegan kanssa yhdessä olen varmaan yhtä mieltä siitä, että haluan Petra hänen avustajansa kiittää siitä. Hän teki paljon työtä ensin puolesta. Hän, me olimme hyvä joukkue vielä kerran lepärauhassa. Rakas Jens, toivomme sinulle ja sinun perheellesi kaikesta huolimatta tulevaisuutta varten kaikkea hyvää. Kiitos, että sain vielä puhua. Merci beaucoup, Ismaël, au nom du groupe socialiste. Kiitos, Ismail. Kiitos SNT-ryhmälle ja kiitos sanoistani. Ja Jensenin avustajille sanoisin, että toimiston ovi on aina auki. Kävi miten kävi. Tiedän, että tämä on hankala hetki, mutta meidän täytyy jatkaa taisteluamme niin kuin hänkin tekisi. Eli jatkamme työtämme tänään hänen nimissään. Ja nyt etenemme esityslistalla. Eli kiitoksia näistä hetkistä. Eli seuraavaksi rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet – ja esittelijä Liberatski saa puheenvuoron. Niin, miten menee? Eli te esittelette nyt mietintöluonnoksenne koskien rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja muistuttaisin, että tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntöehdotus, koska se koskee miljoonien eurooppalaisten elämää. Ja se on tärkeää myöskin monille kansalaisille, jotka ovat vammaisia ja jotka ovat riippuvaisia junaliikenteestä. Eli Liberatskin puheenvuoro on teillä ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät ja muut valiokunnan jäsenet ja myöskin Coulon talous- ja sosiaalikomiteasta saa sitten vielä puheenvuoron. Eli saamme kuulla sitä, mikä on TSKn kanta. Ja sen jälkeen sitten odottelemme vastauksia komissiolta. Eli Liberatski, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. First of all, it... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on ollut suuri kunnia saada olla teidän esittelijänne ja pyrin tekemään parhaani, jotta kaikki ovat tyytyväisiä. Haluan painottaa kahta asiaa heti näin alkuun. Ensinnäkin tavoitteenani on pyrkiä löytämään hyvä ratkaisu palvelun tarjoajille, eli rautatieyrityksille ja asiakkaille. Siis sillä jos me emme kykene tätä samanaikaiseksi, niin emme saa hyviä tuloksia aikaisia. Yhdeksi, jos emme kykene houkuttelemaan kuluttajia, niin ei ole kenelle tarjota palveluita. Toiseksi, meidän asetuksella on pitkä historia takanaan. 1991 aloitettiin jo sääntelemään näitä kysymyksiä ja meillä on erilaisia sääntömuutoksia ollut rautatiealalla. Meidän täytyy myös pitää mielessämme se, että meillä on suuria eroja EUn sisällä. Ja kaikki tämä vaatii myös sitä, että kiinnitetään huomiomme näihin eroihin. Ja siitä syystä ö, olen rakentanut tämän esityksenikin sen varan. EUn rautatiejärjestelmä verrattuna moniin muihin maihin on hyvä. Jos se on hyvä tänä päivänä, niin sen pitäisi kuitenkin olla parempi huomenna ja sen pitäisi luoda rakenteet pysyville parannuksille tällä toimialalla. Jatkuva palveluiden laadun parantaminen ja matkustajien suojelu. Ihmisten tulisi tuntea, että heitä suojataan ja että palveluita parannetaan. Tässä puitteistossa tärkeää on siis rautatieyritysten ja kuluttajien välinen yhteys. Tärkeä osa tätä mietintöä koskee myös vammaisia liikuntarajoitteisia. Olemme saaneet käydä useita keskusteluja tästä aiheesta ja olen pyrkinyt tekemään parhaani tässä suhteessa. Tärkeää on se, että rautatiepalvelut, matkustajapalvelut voivat olla kohtuuhintaisia ja esteettömiä. Eli ihmiset kykenevät maksamaan hin, lipun hinnan ja ne ovat esteettömiä fyysisesti ja lisäksi kykenevät maksamaan siitä. Ja haluaisin myös johdonmukaisen rautatiejärjestelmän Eurooppaan. Ikään kuin eurooppalaisen avoimen matkustajien kuljetustilan. Tämä on erittäin tärkeää. Lisäksi kannattaa todeta, että meillä pitää olla tasaveroinen toimintaympäristö, kilpailuympäristö ja toimintaympäristö. Kilpailun täytyisi olla oikeudenmukaista se merkitsee sitä, että meidän täytyy mennä eteenpäin käsi kädessä ja vähentää hallinnollista taakkaa verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Tämä mietintöluonnos sellaisena kuin se tällä hetkellä on, olen keskustellut 21 eri sidosryhmän kanssa ja olen saanut selkeää tukea Alexander Vogtilta, Meillä on ollut erilaisia kokouksia ja meillä on ollut minikuulemistilaisuus 23. helmikuuta tänä vuonna. Omalta puoleltani ehdotan 55 tarkistusta, jotka julkaistiin 28. helmikuuta. Ja niitä osittain käsiteltiin 6.3. SED-liikennetyöryhmässämme. Nämä tarkistukset säilyttävät nämä palvelut kohtuuhintaisena kaikille matkustajille, parantavat matkustajien oikeuksia, varsinkin niiden, jotka ovat vammaisia tai liikuntarajoitteisia, tarjoavat tasaveroisen kohtelun maa, rautatiekuljetuksilla verrattuna muihin kestäviin liikuntamuotoihin ja samalla otetaan huomioon toimialakohtaiset ratkaisut, jotka ovat jo olemassa. Tavoitteenani on lisätä intermodaalisessa lähestymistavassa ja intramodaalisessa lähestymistavassa rautateiden kilpailukykyä niin, että kuluttaja voi olla siihen tyytyväinen. Poikkeukset. Tämä asetuksen soveltamisala sisältää joitakin poikkeuksia, jotka haluaisin säilyttää 31.12.2024 asti. Nämä poikkeukset sisältävät pääasiassa EU 13 jäsenvaltiota. Malta ja Kypros eivät oikein kuulu tähän 11 uutta jäsenvaltiota. Miksi 2024? Koska tämä monivuotinen rahoituskehys tarjoaa mahdollisuudet päivittää rautatieinfrastruktuuri ja se viedään päätökseen vuoteen 2024 mennessä. Eli tuo olisi oikein hyvä vuosi sille, että ryhtynytään täytäntöönpanemaan näitä laadullisia odotuksia. Ja tämä hätäsuunnitelmakohta kohta ja palvelulaatu mm, raportit ovat liitteissä, jotta säilytettäisiin tällainen yhden pisteen käsittelypaikka, johon voi esittää valitukset. Ja tämä tarjoaa mahdollisuuden sille, että voidaan tehdä yhteistyötä vielä näiden julkisten palveluvelvoitteiden parissa ja samalla välttää kuitenkin päällekkäisyyksiä, joita saattaa syntyä, sillä jotkut niistä saattavat olla ristiriidassa keskenään. Liikuntavammaisten tai muiden vammaisten estettömyyden parantaminen on tärkeä kohta. Ja tämä hetkinen lainsäädäntöpuitteisto ei heijastele sitä, mikä on mahdollista toteuttaa. Ehdotamme täyttä EU-rautatie järjestelmää, joka on täysin esteetön, kunhan ilmoitusaika on enimmillään yksi vuorokausi niille, jotka ovat vammaisia tai liikuntarajoitteisia. Komissio taas on säilyttänyt 48 tunnin säännön. Se löytyy tarkistuksesta 44. Nyt jo suuremmilla rautatieasemilla taataan esteetön pääsy ilman ennakkoilmoitusta – ja tässä ollaan mennään selkeästi alle 24 tunnin. Avustaja sana käyttöön ilman maksua. Tarkistus 40. Aina niin aikoina, kun rautatieliikennettä on kyseisillä asemilla. Tämän lisäksi kansallisten täytäntöönpano elinten täytyy tehdä jatkuvia tarkastuksia tässä suhteessa, jotta nähdään, mikä, millä tavalla nämä asemat suoriutuvat tästä tehtävästään. Joka tapauksessa hyvin selvästi olen todennut, että jos me esitämme liian suuria velvoitteita pienille tai sekundaarisille rautatieasemoille, saattaa olla niin, että nuo asemat eivät kykene kunnolla toimimaan rautatiejärjestelmässä. Tämä kyky on avainasemassa, kun pyritään äh, lisäämään rautatieliikenteen houkuttavuutta. Sitä painotin aivan alussa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lainsäätäjän tehtävänä ei ole ehdottaa pakollisia business-to-business-yhteistyömalleja tuolla alueella äh, markkinoiden avaamisen nimissä, vaan rautatiesektoria tulisi kohdella aivan samalla tavalla kuin muitakin liikennemuotoja – ja sille tulee tarjota mahdollisuudet kehittää tämänkaltaisia ratkaisuja aivan itse. Ja tässä yhteydessä direktiivi 2016 artikla 13a vaatii rautatiealaa löytämään markkina-aloitteita vuoteen 2022 mennessä. Ja tähän mennessä täysipalvelumalli jota jotkut yritykset ovat kehittäneet, niitä on 17. Haluan rohkaista myös muita rautatieyrityksiä liittymään ja ottamaan mukaan lipunmyyjät niin, että tarjotaan tällaisia rajoja ylittäviä, monen rautatieyrityksen sisältäviä matkoja. Ja sitten tämä hanke, joka koskee näitä jatko, menetettyjä jatkoyhteyksiä. Kaupalliset sopimukset, joiden avulla pyritään takaamaan matkan jatkuminen siinä tapauksessa, että kyseessä on usean, lento, anteeksi, usean rautatieyrityksen myöntämä lippu, niin että voidaan käyttää seuraavaa mahdollista junaa Tätä järjestelmää tulisi parantaa. Rautatieyrityksen täytyy toimia EU-lainsäätäjän pyynnöstä. Joskus se toimii myös omasta tahdostaan. Me ehdotamme sitä, että seurataan näitä neljännen rautatiepaketin esittämiä määräaikoja. silloin kun matka sisältää myös jatkoyhteyden jotta saadaan sitten koko matkan kattava ö, lippu. Fox Major-ehdotus on myös otettu mukaan. Sitä on ehdotettu tänne sisällytettäväksi siitä syystä, että meillä on kilpailukykyinen ympäristö myös muiden liikennemuotojen ja lentoyhtiöiden kanssa. Meillä on esimerkiksi Bryssel ja Pariisi, jotka ovat tai äskettäin avattu Amsterdam-Lontoon-yhteys, jossa kilpailua syntyy rautatieyhtiöiden ja lentokoneiden välillä. Rautateillä vielä tällaista force majeure-käsitettä ei ole käytössä. Ja kun odotamme, että edelleen, enkä me saa unohtaa, että terrorismi on yhä läsnä. Eli minun ehdotukseni olisi se, että että force majeure voisi perustua yleisiin vanhoihin sääntöihin, jotka sisältävät tämänkaltaiset kammottavat tapahtumat. Tarkistus 34. Kun katsotaan asiaa rautatie matkustajien näkökulmasta, minun uskoakseni matkustaja ei välttämättä odottaisi saavansa operaattorilta korvauksia tämänkaltaisissa tapauksissa, vaan matkustaja pikemminkin odottaisi saavansa apua, joka tarjotaan kaikkina aikoina tämän mietintöluonnoksen mukaan. Lisämuutoksia komission ehdotuksiin Jotkut komission tekemät muutokset valitettavasti ovat todella vahingollisia rautatiealan tulevaisuudelle ja joskus ne menevät myös vähän pidemmälle kuin talonpoikaisjärki edellyttäisi. Yksi esimerkki on artikla 16.2, jossa vaaditaan sitä, että rautatieyritykset äh, uudelleenreitittäisivät siinä tapauksessa, että palvelut, lentopalvelut on katkaistu. Mä olen sitä mieltä, että artikla 16 tällä hetkellä tarjoaa kolme vaihtoehtoa. Ensinnäkin vaihtoehto täysi korvaus lipun hinnasta, Toiseksi uudelleen reititys varaisimpaan mahdolliseen liikennevälineeseen tai niin, miten asiakas haluaa. Nämä ovat ne ratkaisut, jotka ovat mahdollisia. Me täysin tuemme ajatusta siitä, että komissio tarjoaa korvauksen kausilipuista, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että millä tavalla tämä hallinnollinen taka jaetaan. Tarkistus 32 lisäksi rautatieinfrastruktuurin huono kunto joissain jäsenvaltioissa ei ole rautatieyritysten aiheuttamaa, vaan hyvin usein kansallisen liikennepolitiikan seurausta, joka on epäonnistunut investoimaan rautateihin oikea-aikaisesti. Mutta meillä on mahdollisuus kuitenkin kuroa umpeen tämä puute käyttäen eurooppalaista rahoitusta. Ja lopuksi viimeisimmät mm, loppuaskeleet, ehdotukset, joidenkin vaiheiden lyk- lykkäämiseksi. No, meidän pitää tämä päättää ja tällä hetkellä aikataulu on seuraava. Tarkistustettämisen määräaika 27.3. kello 11 mennessä. Varjoesittelijöiden seuraava kokous 17.4. Äänestys Tranissa kesäkuussa 2018. Kolmikantana neuvottelut meidän voimakas toiveemme on viedä tämä loppuun tällä toimikaudellamme ja meidän tulisi ehkä pitäytyä tässä, eikä mennä liian pitkälle näistä määräajoista. Kiitoksia. Ja kiitoksia näin hienosta alustuksesta, hyvä puheenjohtaja. Merci beaucoup, monsieur euh, Liberalski. Kiitoksia, Liberalski. No te ette puhunut vain esittelijänä, siis minunhan pitäisi puhua tästä aikataulusta. Emme edes tiedä, pidetäänkö tästä määräajasta kiinni. No niin. Eli sitten käynnistämme keskustelun. Ensimmäisenä Renaud Muselier, olkaa hyvä. Päivää puheenjohtajalle ja kaikille muillekin. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Kiitoksia tästä mietinnöstä ja näistä ensimmäisistä tarkistuksista. Tämä liittyy siis rautatieliikenteen matkustajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin uudelleen laatiminen. No, en tiedä pidetäänkö tästä aikataulusta kiinni, mutta voi edetä aika nopeasti tässä tärkeässä kysymyksessä, kun ajatellaan ratatieliikennettä Euroopassa, mutta olen parista kohdasta hiukan eri mieltä esittelijän kanssa kansanpuolueessa katsomme, että asetuksen pitää olla osa suurempaa uudistusta rautatieliikennettä, joka hyväksyttiin 2016. Meidän pitää säätää lakeja matkustajien oike- oikeuksista, koska se liittyy rautatieliikenteen avaamisen kilpailulle. Ja onnistunut kilpailu johtaa siihen, että meillä on parempia ja harmonisoituja sääntöjä kaikille eurooppalaisille matkustajille. Näin saamme kulut kuluttajien luottamusta rautatieliikenteeseen ja näin voimme pitää kiinni myös ympäristö- ja kilpailukykytavoitteista. Ja meidän täytyy toteuttaa neljä tointa. Meidän täytyy soveltaa tekstejä kokonaisuudessaan ilman poikkeuksia ensi vuodesta lähtien. Ja kansalliset markkinat avautuvat kilpailulle ja ne toimivat sitten samalla tavalla ja samoin säännöin. Soveltamisalaa pitää laajentaa myöskin aluejuniin, jotka viimeistään viime vuonna avataan kilpailulle, koska mielestäni olisi järjetöntä jättää 80 prosenttia matkustajista tämän ulkopuolelle. Ja kymmenen vuotta on nyt kulunut, mutta ainoastaan neljä on noudattanut sääntöjä. Mutta muiden kannalta tässä ei ole nyt kunnioitettu kansallisia matkustajia, ja se on osoitus poliittisista valinnoista. Ja sitten kun on tämä yhtenäislippu, se varmistaa, että matkustaja voi matkustaa rauhassa alusta loppuun. Ja jos on ongelmia, pitäisi löytää mieluummin uusia reittejä kuin palauttaa rahat. Meillä pitää olla samoja vaatimuksia rautatieliikenteessä kuin esimerkiksi ilmailuliikenteessä. Ja sitten liikuntarajoitteiset ja vammaiset pitää ottaa huomioon. Kyse on 80 miljoonasta ihmisestä. Meidän pitää kiinnittää huomiota jokapäiväiseen liikkuvuuteen. Esimerkiksi töissä käynti ei voi olla mikään luksus. Ja lisäksi meidän pitää varmistaa, että ilmoitus tarjottavasta avusta rautatieliikenteessä olisi 24 tuntia. Ja sitten täytyy vielä katsoa korvausjärjestelmää myöhästymisten osalta. Meidän pitää mukauttaa korvausjärjestelmiä raideliikenteen todellisuuteen ja raja pitää alentaa 30 minuuttiin, jossa 25 prosenttia takaisin lippun hinnasta, jos matka kestää kaksi tuntia, niin se ei välttämättä ole riittävä. Me kannustamme kansalaisia jättämään auton kotiin lyhyillä matkoilla. Rautatiealan toimijoilla on vastuuta ja meidän täytyy varmistaa, että tämä ala on luotettavampi ja kilpailukykyisempi ja näin kuluttajat saavat palveluita, jotka vastaavat heidän maksamiaan veroja. Eli on nyt hienoa, että erimielisyyksistä huolimatta pystymme tekemään työtä kansalaisten ja matkustajien hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Foster, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset esittelijälle. Minä en ole esittelijä tässä asiassa, koska tämä on hiukan viivästynyt, mutta asiat, jotka tämän sille luultavasti, luultavasti hyvin saman kaltaisia kuin mitä ryhmä yleisesti ajattelee. Minusta esitteli ja hahmotteli hyvin selkeästi avainalueet, joista me kaikki olemme yhtä mieltä – mitä tulee yhdistyneeseen kuningaskuntaan, minä olen yhdistyneen kuningaskunnan eh, jäsen edustaja, edustaja niin me olemme hyväksyneet monista minimistandardeista, jotka liittyvät EU-säädöksissä ja jatkamme tätä edelleen. Tällä varmistamme sen, että emme ota askelia taaksepäin. Näin tulenkin ensimmäiseen kohtaan, joka liittyy eh, matkustajiin, jotka ovat est- joilla on liikuntaesteisiä. Tähän, tässä on paljon tehtävää. Tämä on logistisesti aika jo vaikea. Meillä on kautta Euroopan usein vanhoja asemia. Kysymys on välttämättä pelkästään asemasta, vaan myös sen varmistamisesta, että ihmiset saavat apua, että he pääsevät junaan. Ja he saavat apua junassa. Tämä kuulostaa hyvin perustavanlaatuiselta asialta, mutta tärkeää, että on henkilökunta, joka voi auttaa matkustajia. Joten on hyvä, että otit tämän esille yhtenä avainkysymyksenä tämän säädöksen uudistamisessa. Mitä tulee sitten näihin suoriin lippuihin, Tämä on asiasta on puhuttu pitkään tässä valiokunnassa. Me olemme kampanjoineet sen puolesta aika kauan ja jo ensimmäisellä vaalikaudella vuonna 2002-2003 jo tämä nousi esille. Emme ole päässeet kovinkaan paljon tässä eteenpäin ja minusta tämän ehdottomasti on oltava avainkysymys, etenkin kun tiedämme ja että haluamme, että ihmiset matkustavat pitkiä matkoja näillä huippunopeilla junilla ja on hyvin turhauttavaa, kun maasta toiseen on hyvin vaikea ihmisten saada lippuja, suoria lippuja, ja tämä on hyvä kampanja. Tämä on asia, jossa jo täytyy viedä eteenpäin, koska monet, monien toimijoiden osalta tämä on asia, jota täytyisi viedä eteenpäin. Sitten 2024, minusta se on kaikkein järkevin ajankohta, päivämäärä, jolla jatkaa, ja sitten puhuitte tästä force majeure pakottavasta syystä. Tämä koskee kaikkia liikenteen muotoja, kun sitä ajattelee matkustaapa autolla tai lentokoneella. Nämä ovat sellaisia olosuhteita, jotka eivät ole toimijoiden hallittavissa, mutta mitä voi tehdä on kenties käyttää samantyyppistä terminologiaa kuin mitä käytetään lentoalalla. Eli velvollisuus huolehtia, jolloin toimija huolehtii siitä, että eivät he kenties pysty luomaan junaa viiden minuutin sisällä, mutta että vastaavat matkustajista siitä matkustajat ovat hyvin perillä tilanteesta, ja jossa hän velvollisuus huolehtia matkustajista niin, että asia, heidän tilanteensa hoidetaan mahdollisimman pikaisesti, etenkin kun on kysymys näistä hirvittävistä sääolosuhteista, joita nousee esille. Joten kokonaisuudessaan tuemme periaatteita, ja minusta esittelijä on ottanut hyvin tasapainoisen lähestymistavan, ja varmastikin tämä mietintö tulee saamaan tukea ECR-ryhmältä ja tähän asti se askelenne ja se tapa, miten tässä mennään eteenpäin jotenkin osalta. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Foster. Kiitoksia. Seuraavaksi Van Miltenberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska Jens Rode Aldasta ei päässyt tänään paikalle, niin Haluaisin ottaa esille Alden viestit myös hänen nimissään. Olemme Aldena huomioineet tämän esittelijän mietintöluonnoksen, mutta meidän tavoitteenamme on varmistaa se, että tämä uusi asetus todellakin keskittyy matkustajaan. Ja matkustajien tulisi olla tämän asetuksen ytimessä, sillä tavoitteenamme on harmonisointi ja korkeat minimisäännöt eurooppalaisella tasolla, jotta suojellaan kuluttajia. Valitettavasti esittelijä menee jonkun verran taaksepäin verrattuna komission ehdotukseen. Esimerkiksi hän on ottanut uudelleen käyttöön poikkeukset. Hän on ottanut käyttöön matalat palvelun takamisen tasot, esimerkiksi kun puhutaan lipumyistä. Meidän mielestämme tämä on todella valitettavaa, tämä tämänhetkinen asetus on ollut selkeästi jo näkö, matkustan näkökulmasta katsottuna riittämätön. Aldelle tämä kysymys on sellainen, että me emme voi sitä hyväksyä. Lisäksi meidän tulisi myös ryhtyä näiden suuren, suorien lippujen myöntämisen helpottamista. sitten kyetä valitsemaan kaikki eri vaihtoehdot ja olla varmoja siitä, että lopuksi pääsee myös päämääränsä riippumatta esimerkiksi siitä, että jotkut jatkoyhteydet eivät toimi. Kaikki tämä merkitsee sitä, että suorille yhteyksille ja pätkäyhteyksille saadaan todellinen toimivuus. Näin myös rautatiealasta voidaan tehdä todella houkutteleva ja taata se, että rautatie kuljetusten määrä kasvaa. Minä olen myös varjoesittelijänä IMKO-valiokunnassa ja tämä valiokunta on säännön 53 plus mukaisesti siinä laadinnassa mukana. IMKO mietinnöstä ehdottomasti asetamme kuluttajan etusijalle ja minun näkemykseni on se, että sen tulisi olla lähtökohtana myös TRAN-valiokunnassa. Lyhyesti sanottuna, mutta suoraan asian, jotta Alden tuki saataisiin tämän taakse. Esittelen täytyisi kyetä keskustelemaan uudestaan näistä asioista, jotka esitin juuri. Jään odottamaan keskustelua ja kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Van Mil... Kiitoksia. Seuraavaksi Kramer, olkaa Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle. Ja toivon, että tulevaisuudessa kannatamme hyvää yhteistyötä siksi, että me kumpikin olemme rautateiden puolella on oikeastaan ehkä ei häpeä, mutta on kuitenkin vahinko, että kun kymmenen vuotta on ollut olemassa laki, niin edelleenkin se toimii jossakin maissa jopa jo hyvin. Me joudumme tekemään uuden lain, koska vanhassa laissa oli sellaisia poikkeuksia, että vain itse asiassa neljä maata siirti sen omaan kansalliseen lainsäädäntöön, ja niissä maissa, joissa tehtiin, tämä laki on toiminut hyvin. Ja tässä syystä oikeastaan ei mitään syytä nyt tätä heikentää, vaan itse asiassa oppia virheistä ja tehdä tästä vielä parempi. Joka tapauksessa meidän pitäisi kaikki poikkeukset jättänyt pois, koska niiden ansiosta jäsenvaltiot vain pystyvät eh, peräytymään asioista ja sanomaan, että heitä ei kiinnosta asia, kun tämä on eurooppalaista lainsäädäntöä. Puutun parin asiaan. Miksi tämä ylivoimainen este, force majeure, miksi se pitäisi nyt taas ottaa käyttöön? Aiemmin sitä ole ollut, eikä se ollut mikään ongelma. 15 vuoden aikana matkustajajärjestö Passenger Federation sen mukaan 1,05 miljoonaa 15 vuoden aikana jouduttiin investoimaan ylivoimaiseen esteeseen. Miksi nämä rahat nyt sitten osoitettaisiin vain matkustajille? Mistä syystä? Voitaisiinhan laskea tiettyjä, ennakoida tiettyjä ylivoimaisia esteitä ja tiedämme ilmaliikenteestä. Jokainen myöhästyminen sen osalta on pyydetty ylivoimaista estettä ja on vei oli pitkä oikeuskäsittely, ne, kun ihmiset luovuttivat. Minusta me voisimme luopua tästä, me voisimme jättää sen nykyiseen muotoonsa. Ja sitten velvoitetaan siihen, että niillä olisi vakuutus. Kyllä se on mahdollista. Minä yksityishenkilön, totta kai minullakin on vakuutus, jos vaikka talo palaa tai vastaavaa. Tätä samaa voisi vaatia aivan yhtä hyvin rautatieyhtiöltä. Ei voi olla niin, että tämä yksipuolisesti olisi vain matkustajien kannettava. Sitten nämä suorat liput. Se, että se edelleenkään ei ole sellainen asia, jota rautatiet toteuttaisivat, että ne itse ole ryhtyneet aloitteeseen tässä asiassa. Tämä on tärkeä kysymys, koska rautatieyhtiöt tätä kautta henkentävät omaa kilpailuasemansa suhteessa muihin. Me tarvitsisimme ainakin Eurooppa, eurooppalaisille kaikki tiedot siitä, milloin junat kulkevat myöskin tiedon hinnasta ja myöskin vastuun. Miten tämä sitten sisäisesti järjestetään? Mehän näemme, miten se tapahtuu paikallisella tasolla koska miksi siinä Berliinissä paikallisessa eh, eh, liikenneyhtiössä, on mukana eh, kymmeniä linja-autoyhtiöitä vastaavaa, eikä tarvita siinä mitään säädöksiä. Matkustajan kannalta on tekevää, kuka sen hoitaa. Mikä minusta vielä myös on tärkeää, on matkustajat, joiden liikkuvuus on rajallista. Ja 40 8 tuntia, 48 tuntia ennen matkustamista pyörätuolissa kulkevan matkustajan tulisi ilmoittaa, että hän tarvitsee tietyllä asemalla apua. Eihän sillä ole mitään tekemistä tosielämän kanssa, eikä etenkään digitaalisena aikana. Ja tässäkin on huolet katsottava, miten tämä toimii. Alakomassa tämä toimii. Tuntia aiemmin, kun ilmoittaa asiasta, se toimii. Ja jos se toimii Alankomaissa, miksi se voisi toimia Saksassa, Raskassa tai muuallakin? Se, että komissio saa päähänsä jotain tällaista, että pitää 48 tuntia ennen ilmoittaa, kun Alankomassa on olemassa myönteinen esimerkki. Tätä minä en ymmärrä. Ja yksi asia, joka on lähellä sydäntäni, niin kuin tiedätte, on pyörän mukana kuljettaminen. Kymmenen vuotta sitten siitäkin tehtiin päätös. Kaikissa junissa, myös suurnopeusunissa pitäisi olla mahdollista kuljettaa mukana polkupyörä. No sitten Saksan rautateiden ja Saksan liittohallituksen painostuksesta ö, tuli määräys sitten, että jos se on helposti hoidettavissa eikä häiritse toimintaa. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, että tämä olisi jossakin vaikea hoitaa tai että se häiritsisi ö, liikenteen kulkua. Tietysti jos näin on, silloin pitäisi kieltää jopa eläke, eläkeläisten ryhmämatkat, koska heillä saattaisi viedä kauemmin matka, matkaan aikaa kuin minun pyörällä kulkeessani. Ja nyt Saksassa huippukonferenssissa ICE-junissa on mahdollisuus ottaa polkuperä mukaan. Ja, ja Itävallassa on tällainen myös. Se on, tämä osoittaa sen, että tämä on mahdollista ja sanon vielä kerran, miksi tämä on tärkeää. Se on tärkeää, koska muuten he kätästi pyörittävät punaisen maton kilpailijoille, koska lentokoneissa ja busseissa voi kuljettaa polkupyörää mukana. Ja linja-autoalalla Flixbussissa polkupyörien mukaan ottaminen on kasvanut 15 000 100 000 polkupyörään vuodessa. Suuri osa heistä käyttäisi rautateitä. Ja tämä on erittäin huono perustelu joiltakin johtajilta, jotka ovat koskaan ole käyttäneet polkupyörää. Tässä meidän on oltava tiukkoja ja sanottava, että tämä kuuluu lakiin, tämä täytyy olla sitovaa, sitä täytyy koskea kaikkia matkustajia, jotka haluavat ottaa mukaan polkupyörän. Ja odotankin mielenkiinnolla keskustelua. Kiitän vielä kerran ehdotuksesta. Sitä on huomattavasti parannettu verrattuna siihen, mitä komissio ehdotti. Ja varmaan pääsemme hyvään kompromissiin koska meille ensisijainen on matkustaja eikä rautatieyhtiö. Ja lopuksi vielä, kun herra Grube oli, luoputti, luopui johtajan tehtävästään Saksan rautateillä, niin hän sai sitten vielä 2,3 miljoonaa korvauksena siitä, että hän enää jatkanut tämän tehtävän toteuttamista. 2,3 miljoonaa, sillä olisi 20-30 vuoden ajan voitu myöskin kustantaa ylivoimaiset esteet. Tässä nämä mittasuhteet käyvät selväksi. Merci, Monsieur Kramer. Madame Kilonen. Kiitos sitten Kyllönen. Haluatteko puheenvuoron? Thank you, Madam Chair, dear colleague. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitokset Boguslaville tästä alustavasta työstä. Tärkeintä tässä on se, että kuluttajat asetetaan tärkeimpään asemaan. Tällä tavalla saadaan ihmisiä enemmän raideliikenteen käyttäjiksi. No, tässä on meille pari tärkeää sanaa. Eli esteettömyys, turvallisuus, joustavuus asiakkaan kannalta. Ja kun meillä on avoin järjestelmä, jossa kuluttaja todellakin on kuningas, niin silloin voimme järjestää hyviä raidepalveluita, joita meillä pitäisi jo nyt olla kaikkialla Euroopassa. Mutta jatkakaamme yhteistyötä ja varmaan löydämme loistavia ratkaisuja ja kompromisseja. Ehkä tämä force majeure ja muut kysymykset ovat hiukan hankalia, mutta varmasti löydämme ratkaisuja. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Kiitoksia tästä optimismista. Nyt täytyy rajoittaa puheenkaan, koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Eli Bar, yksi minuutti, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittäjälle ja tehdystä ehdotuksesta. Minä Siis mehän viime viikolla kävimme keskustelua. Minä olin Bogustavin kanssa puhunut siitä, että hän on pyrkinyt olemaan tasapainoinen, mutta siitä huolimatta hän olisi voinut olla hiukan rohkeampi. Minusta tiedot, jotka liittyvät nimenomaan tähän huolehtimiseen, siis koko tässä ketjussa, eli ketjusta, joka koostuu yksittäistä matkaosuuksista, jolloin täytyy olla tilanteen se, että matkustajasta huolehditaan koko matkan ajan. Ja sitten äh, rajat ylittävän liikenteen mukaan vetäminen, myöskin kansallinen mukaan vetäminen. Tässä me emme saa rakentaa turhaa byrokratiaa. Tässäkin on toimittava tasapuolisesti, koska mitä hyötyä on siitä, jos matkustaja saa muutaman euron ja luodaan jokin valtaisa koneisto, joka itse asiassa asettaa tämän kaiken kysealaiseksi. Kaikilla matkustajilla pitäisi olla oikeus ostaa lippu junasta ilman lisämaksua, ja mitä tulee matkustajien, joiden liikkuvuus on rajallista, tämä, tässä on sitten Michael Kramer on oikeassa, tätä ilmoitusaikaa on lyhennettävä huomattavasti. Henkilöstöä koulutettaessa pitäisi toimia järkevällä tavalla. Ja mitä tulee sitten tähän ylivoimaisen esteen ja sen osalta ei saisi poikkeusolosuhteisiin sinne ei saisi vähentää mitenkään matkustajan oikeuksia. Tässä pitää tapahtua yhdenmukaistamista muiden liikennemuotojen kanssa. Tästä tulemme tekemään ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia. Puhuitte puolitoista minuuttia, eli kiitoksia, että piditte kiinni puheesta. Sitten Andersson puolitoista minuuttia. Madame Revaudalon, je ne vous oublie pas. Hmm? Ah non, c'est Madame Anderson, excusez-moi. Ei kun toisinpäin. Eli Ravodalon ensin. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kun kysymys on neljännen rautatiepaketin transponoinnista, niin meidän valiokuntamme kanta Euroopan unionin kantaa odottavat meidän kansalaisemme. Meillä on tässä mahdollisuus näyttää, että Euroopan unionissa ei ole kysymys pelkästään siitä, että puretaan julkisia monopoleja ja lisätään kilpailukykyä, vaan suojataan myös matkustajia. Ja kunnioitan kyllä kollegamme työtä ja kiitän häntä tehdystä työstä. Haluan todeta, että tämä mietintö, jota meille on esitetty, sitä täytyy kyllä vielä tiukentaa, jotta se suojaisi matkustajia entisestään. Emme voi hyväksyä sitä, että tässä ei oteta huomioon <clears throat> alueellisia matkoja, tai lähiössä tehtyjä matkoja, jotka ovat osa yleisöllisiä palveluita. Näiden matkojenkin poissulkeminen merkitsee sitä, että 80 prosenttia matkustajistakin jää säätely ulkopuolelle. Emme voi myöskään jättää näitä arkipäivän matkaajia pois huomiosta. Ne ovat niitä juuri, jotka tarvitsevat meidän suojaamme rautatiematkailussa. Näin ollen esitän tarkistuksia tässä suhteessa ja toivon, että voimme myös osoittaa kansalaisillemme sen, että Euroopan parlamentti ei suojella pelkästään rautatieyrityksiä, vaan on nimenomaan matkustajien puolella. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi Rike. Kiitoksia. Nyt kun avataan tällainen monopolistijärjestelmä, niin ehkä nyt matkustajista pitäisi tehdä asiakkaita. Ja täytyy miettiä, ovatko nämä palvelut todellakin palveluita kansalaisille. Haluaisin onnitella esittelijää. Eli jos olisimme nyt eri ajassa, niin matkustajille taisi oikeuksia, vaan silloin ne voisivat käyttää asiakasoikeuksiaan, koska kun ne ostavat nyt näitä matkalippuja, niin se ei kovin paljon vaikuta talouden toimintaan. He ovat vähän niin kuin kolmannen vyöhykkeen asiakkaita. No, digitalisaatio mahdollistaa sen, että matkustajat voivat saada automaattisesti näitä korvauksia esimerkiksi uusien lippujen muodossa. Ja tietysti pitää välttää se, ettei jouduta tuomioistuimeen vaikka puolen tunnin myöhästymisen ja 20 euron takia. Eli mielestäni matkalippujen avulla voitaisiin toimia näin ja antaa myöskin tällainen kaupallinen rooli matkustajille. No sitten pitää kieltää se, että matkustusalan yritykset katsovat, että nämä aikataulut ja hinnat ovat salaisia, kaikki yhteydet eri liikennemuotoja käyttäen ovat sellaisia, että kaikki kilpailu on sallittua. Eli avoimessa järjestelmässä yritykset joutuvat kilpailemaan ja niiden pitää toimia täysin avoimesti palveluiden osalta. No sitten puhutaan erilaisista esimerkiksi liikunta, myönteisistä, mutta täytyy myöskin ajatella heikkonäköisiä tai kuuloisia. Tällä tavalla ei tarvitsisi käyttää autoa liikenteessä. Kiitos. Merci, monsieur Riquet. Et madame Anderson... Kiitos nyt sitten, edustaja Andersson. Ah, no- Kiitos. Kukaan ei varmaankaan epäile esittelijän sitoutuneisuutta rautatiesektoriin, ja tämä on hyvin selvää, minusta hän ajattelee tätä todellakin asia hyvin mielenkiintoisella tavalla, mutta minun on todettava, että suurella kunnioituksella todettava, että me voisimme saada aikaan paremman tuloksen. Tässä olen yhtä mieltä kommenttien kanssa, jotka herra Van Miltenburg ja jotka herra Muselier ja eräät muutkin tekivät. Nimittäin minusta meidän pitäisi todellakin asettaa matkustaja asioiden ytimeen. Ja eurooppalaiset sopimukset edellyttävätkin sitä meiltä, mitä tulee nimenomaan matkustajien oikeuksiin. Minä haluaisin kysyä, mitä esitteli, ajattelee esimerkiksi eh, nimenomaan tätä, koska me saaneet hyvin yksi sen kirjeen eurooppalaiselta matkustajaoikeusliitolta, jossa torjutaan suoralta käsin suurin osa esittelijän tarkistuksista, joten minä haluaisin tässä eh, valossa pyytää, että hän pohtisi asioita uudestaan. Mitä tulee ne kaikkea tähän ylivoimaiseen esteeseen? Itse asiassa se, mitä hän tekee, on päinvastaista kuin se päätös, jonka Euroopan unionin tuomioistuin teki. Ja tämä ei ole hyvä asia tämän valiokunnan kannalta. Tätä ei pitäisi tehdä, koska hänen eh, ratkaisunsa ei tarjoa puoliväliä, johon edes sitä puolivälitiä, jota komissio ajaa, ja tunnustaa sen ennen kaikkea ne komitiot, jotka herra Myseliö tässä teki, että meidän pitäisi löytää tällainen puolivälintie, mutta puolivälintie myöskin tässä ennakkoilmoittamisessa, siellä, että missä sitä hyvin käytetään, niin voisi olla jokin puolivälin ratkaisu. No, lähden liikkeelle että tämä on tehty hyvässä uskossa, mutta olen kuitenkin hiukan pettynyt. Ja mitä tulee vielä menettelyyn? Ja sekunti ehkä vain Tämä on teidän käsissäne Ajatellen kommentteja, jotka herra Van Miltenbukkanen kaikkea teki. Ja ajatellen äh, tiukkaa aikataulua. Minä mietin vielä sitä, että voisinko kenties kuulla IMKON puheenjohtajaa todella pikaisesti saadaksemme tietää, voitaisiinko saada hiukan lisää liikkumavaraa ajatellen enomaan kuluttajia, matkustajia tässä koko yhteydessä. Merci, Madame Anderson. Je rappelle... Kiitoksia. Kolme viikkoa jatkoa on vielä aikaa neuvotella kompromisseja, eli meillä on vielä aikaa tavata ja keskustella. Sitten Telinska vielä. Ihan lyhyesti ymmärsin, että meillä on vähän aikaa käytettävissämme, mutta en halunnut tässä jättää välistä mahdollisuutta vahvistaa tuota Alden viestiä ja näin, että jotkut muutkin kollegat muista poliittista ryhmistä, mukaan lukien D, pyrkivät välittämään Ihan yhdellä lausella sanottuna suuri osa siitä, mitä tässä mietinnössä on, menee taaksepäin. Tässä meiltä menee hyvä tilaisuus sivusuun, joten siitä syystä uskon, että hyvän ystävämme Boguslavin kanssa kykenemme samanaikaiseksi paljon kunnianhimoisemman mietinnön, jossa todellakin kuluttaja on asetettu keskiöön ja jossa voidaan luoda alusta tulevaisuudessa, ei pelkästään samalla sektorilla, vaan myös intermodaalissa toiminnassa. Ennen on puhuttu paljon lipunannosta, ja tässä ei edes ole pohdittu siitä, vaikka ymmärrän tietysti, että tässä nyt on puhuttu vain yhdestä tietyn tyyppisestä liikennemuodosta. Merci beaucoup. Monsieur Teniska. Niin. Telitska. Niin sitten TSK on kanta. Teillä on kolme minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. TSK edustaa järjestäytyntä kansalaisyhteiskuntaa ja me kiinnitämme paljon huomiota tähän kysymykseen, koska tällä hetkellä ei voida puhua vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa, jos samaan aikaan ei katsota kaikkia elementtejä tässä liikkuvuudessa. Asetus on puutteellinen, sitä tulee parantaa. Esittelijän esiin tuomat asiat kaipaavat parannusta. Ja ehkä meidän pitäisi mennä vähän pidemmälle. Meidän pitäisi ehkä hiukan laajemmin poistaa näitä poikkeuksia, jotka saavat minut ajattelemaan tiettyjä opt-outteja, joista kansalaiset eivät pidä. Eli näissä asioissa meidän pitää pyrkiä parempaan ja mahdollisuuksien mukaan meidän pitäisi olla yhteydessä maihin ja alueisiin, joilla on jo hyvää toimintaa tällä alalla ja joilla on olemassa sääntöjä, joilla autetaan kansalaisia hankalissa tilanteissa – olen samaa mieltä siitä, mitä puhuttiin vammaisista, ja se ei liitty ainoastaan liikuntarajoitteisiin ihmisiin, vaan vammat voivat olla monenlaisia, eli ne tulee ottaa huomioon. Ja sitten vielä digitaalisuus. On nyt hiukan huolestuttavaa tai jopa järkyttävää, ettei voida nopeasti edetä hätätilanteissa. Ja kun puhutaan nopeasti etemisestä, niin se tarkoittaa, että meidän on nopeasti pystyttävä maksamaan korvauksia ja tarjoamaan vaihtoehtoja vaikeissa tilanteissa. Ja lopuksi kehottaisin, että Euroopan parlamentti muistaa, että aikataulusta täytyy pitää kiinni. Ajan ei pidä antaa kulua. Kyse on tässä merkittävästä asiasta, kun ajatellaan, miten kansalaiset näkevät Euroopan parlamentin ja edustajansa Euroopan tasolla. Meidän täytyy antaa voimakkaita merkkejä siitä, että EU on lähellä kansalaisia, erityisesti niitä lähellä, jotka tarvitsevat liikkuvuutta. Teillä on tässä siihen mahdollisuus, te saatte kansalaisyhteiskunnalta tukea. Antakaa mennä, me tuemme teitä. Eli puheenjohtaja, teillä on talous- ja sosiaalikomitean tuki. Ja joka tapauksessa me olemme valmiita käsittelemään näitä asioita, koska meidän pitää antaa myönteinen kuva toiminnastamme täällä. Kiitos. No, merci. No niin, mikä päättäväisyys? Talous- ja sosiaalikomitea. Sieltä tosiaan tunsin saavani tukea. Eli kiitokset, että noudatitte puheaikanne. Ja sitten Euroopan komissio. Ja sieltä puheenvuoron saa Elisabeth Kotos. Tervetuloa. Te olette MOVE-pääosaston johdossa. Saatte kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chair. Thank you all. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös kovasti siitä, että tämä asia on asetettuna etusijalle tässä valiokunnassa. Ja olemme kovin kiitollisia siitä. Kiitoksia myös esittelijälle tästä mietinnöstä. Minusta minä todellakin tulisi kyetä yhdistämään palveluntarjoajien ja äh, matkustajien edut, mutta me tässä nyt olen samaa mieltä kanssa, mutta kun puhutaan rautatieyrityksistä, niin olemme ehdotuksessamme saaneet nähdä, että haluamme auttaa rautatieyrityksiä. Eli se, mitä me ehdotamme, että meillä on sellainen, sellaiset infrastruktuurihoitajat, lipunmyyjät, asemahoitajat, jotka jakavat tätä vastuuta yhdessä rautatieyritysten kanssa. En usko, että menimme matkustajaoikeuksissa yli rajojen, mitä lainsäädäntö antaa, vaan päinvastoin ne säännöt, jotka määrittelevät tätä neljättä rautatiepakettia, ovat olemassa. Ja säännöt, jotka sieltä puuttuvat, joita tarvitaan matkustajien suojelemiseksi, esimerkiksi Tämä suunnittelun koordinointi kaikkien eri sidosryhmien välillä on äärimmäisen tärkeää siinä vaiheessa, jos matka katkeaa. Sitä tarvitaan nimenomaan tässä yhteydessä. Lisäksi olemme olleet samaa mieltä siinä, että haluamme parantaa niiden etuja, joilla on liikkumarajoitteita. Varsinkin se asetus, jota me olemme ehdottaneet, joka koskee kouluttamista, joka on aiheuttanut keskustelua. Meidän ajatuksenamme oli, että Ehdotettaisiin nimenomaan sitä, mitä meillä lentoliikenteessäkin on, että me kouluta pelkästään niitä, jotka suoraan eh, ovat yhteydessä liikuntarajoitteisiin ihmisiin, vaan myös niitä, jotka tulevat rautatieyritysten palvelukseen, sillä se ulottuvuus, että kyetään ajattelemaan vammaisia liikuntarajoitteisia ja heidän ongelmiaan täytyy sisällyttää kaikkeen, ei pelkästään siihen, että ollaan suorassa yhteydessä äh, matkustajiin. Se täytyy olla mukana myös budjetoinnissa, siivouksessa, erilaisten tilojen suunnittelussa. Se on tärkeää, että kaikista näkökohdista katsottuna. Force majeure sitten tietysti tuomioistuin on todennut, että säännökset, jotka tässä ovat, eivät itse asiassa sovi tähän tilanteeseen, sillä niissä puhutaan vahingon syntymisestä eikä korvauksista. Ja siitä, siitä syystä meidän mielestä nämä säännökset eivät ole sovellettavissa. Ja haluamme katsoa sitä, mm, minkä kokemuksia meillä on matkustajien suhteen. Emmekä halua mitään tapauskohtaista lainsäädäntöä, johon avulla sitten tulkitaan, mitkä ovat tällaisia ainutlaatuisia olosuhteita, mitkä eivät. Ja halusimme tästä syystä saada erittäin selvän ja, ja rajallisen poikkeusluettelon niin, että se rajataan koska tutkimaan luonnonkatastrofeja, ei ihmisten aiheuttavia ongelmia, niin että meillä on selkeät määritelmät sille, mitkä ovat ainutlaatuiset olosuhteet. Nämä ovat aivan samankaltaisia säännöksiä, mitä meillä on myöskin esimerkiksi meriliikenteessä. Haluamme siis asettaa nämä samanarvoiseen tilanteeseen niin, että täytäntöpano on kuitenkin helppoa. kun tarkastellaan näitä muita mainittuja mm, näkökohtia, suorien lippujen myöntämistä, niin tässä suhteessa täytyy olla selvillä siitä, mitä matkustaja saa. Me haluamme varmistautua siitä, että matkustaja voi tehdä äh, älykkäitä päätöksiä, jotka perustuvat tosi sekkoihin. Tästä ei ole pelkästään keskusteltu neljässä paketissa, vaan haluamme äh, toimia niin, että jos matkustaja ei tiedä, mitä hän haluaa välttämättä saada, niin sen ainakin pitäisi olla tällainen suora lippu. Se on yleisesti ottaen se, mitä matkustaja odottaa saamansa. Ja lipun myyjän velvollisuutena on selvittää matkustajalle se, minkälainen lippu on kyseessä. Jos näin ei tehdä, niin siinä tapauksessa kyseessä on suora lipu. Sillä matkustajathan haluavat pääsääntöisesti olla joutumatta eri rautatieyritysten armoille – ja siitä syystä tällainen suoran lipun myöntäminen on tärkeä osa ja todistustaakka säännöksessä tässä suhteessa se tulee esille. Eli toivomme, että tämän säännöksen nojalla voimme tehdä selväksi sen, että jos säännöt ovat epäselvät, matkustajien suojaa, matkustajien oikeus, säännöstö ja sitten nämä suorat liput. Kiitoksia. Kiitoksia Kotas. Seuraavaksi sitten esittelijä Liberatski vielä kaksi minuuttia. Se on lyhyt aika, mutta palaamme tähän sitten vielä ja kaikkeen siihen niin komissio ja Tiasko sanovat ja sanoin kollegat. Eli Liberatski, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia. Ensinnäkään en nyt voi vastata kaikkiin puheenvuoroihin, ja on tärkeää muistaa, että tämä on tärkeä asetus. Kyse on sadoista miljoonista asukkaista ja miljardeista matkustajista. Kaikki haluavat tehdä yhteistyötä. Kiitos siitä. Ja kaikki ovat huolissaan matkustajien tilanteesta. Meidän pitäisi miettiä enemmän asiakkaita, näitä matkustajia asiakkaina. Sitten esteettömyys, kohtuuhinta ja tasapaino, kun ajatellaan yrittäjiä ja asiakkaita. No, Kristin Havon Dalon sosialistien nimissä puhui tästä ja olen samaa mieltä tästä sosiaalisesta lähestymistavasta. Ja lopuksi vielä kiitoksia mukavista kommenteista. Olen valmis tekemään yhteistyötä ja haluan, että meillä on enemmän ihmisiä raideliikenteessä ja enemmän johdonmukaisuutta Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Eli määräaika tarkistusten jättämiselle on 27. maaliskuuta kello 11. Toistan kovaa ja saavat kaikki tämän ylös. No niin. Eli Seuraavaksi komission alustus verkkojen Eurooppa-välineen väliarvioinnista. Eli Meidän täytyy investoida kestävällä tavalla liikenneinfrastruktuureihin. Tämä on meille tärkeä asia tässä valiokunnassa. Eli meidän täytyy nyt kuulla, mikä on tilanne tällä hetkellä. Niin, jos voisitte siirtää ne. Niin, edustaja Myselje. Eli voitteko poistua salista? Kiitos. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia tuloksia on saatu aikaan tähän mennessä, mutta myöskin meidän täytyy sitten oppia tästä arvioinnista, kun ajatellaan seuraavaa rahoituskautta, seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Kuten tiedätte, se on ratkaiseva, kun ajatellaan Euroopan laajuisia verkkoja. Eli täällä nyt on paikalla Olivier Silja. Te myöskin MOVE-pääosastosta. Kiitoksia, että olette paikalla. Eli te saatte nyt puheenvuoron, saatte pitää tämän esityksen ja me kuuntelemme tarkkaavaisena tätä esitystä. Ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua. No niin, teillä on 10 minuuttia tätä avustusta varten. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Uh, thank you very much for giving us the possibility. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että saimme tilaisuuden esitellä verkkojen Eurooppa puolivälin tarkastelun. Komissio hyväksyi tämän joitakin viikkoja sitten. Tavoitteena on katsoa, mitä ensimmäisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut verkkojen Euroopan toimeenpanon osalta ja niin kuin korostitte, tietysti katsoa, mitä voidaan oppia seuraavaa kautta varten. Raportti kattaa kolme sektoria, liikenteen, energian ja digitaalisen sektorin, mutta keskittyisin tänään tähän liikenneosioon. Aloittaisin kenties muutamalla, kenties muutamalla luvulla. Tärkeää on muistaa on, että olemme edenneet pitkälti ohjelman toimeenpanossa – jos me vain keskitysimme yhteen lukuun, joka on neljännessä palstassa, vasemmalta katsotaan 95 niin prosenttia budjetista on jo osoitettu käyttöön. Tämä osoittaa sitten, että 95 prosenttia budjetista on siis osoitettu määrärahoina, tukina noin kolmen vuoden toimenpanokauden aikana jo, ja tämä näkyy sitten sitoumuksina ja määrärahoina ja sitoumuksiin osalta 40 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta 16 prosenttia on toteutunut. Tämä toinen luku, 41, 40 prosenttia, korostaisin tässä sitä, että me hallinnoimme tätä budjettia niin, että voimme sitoa vain progressiivisesti vuodesta toiseen sen pohjalta, mitä on todellinen eteneminen yksittäisten hankkeen osalta, mikä merkitsee sitä, että voimme uudelleen syöttää lisää rahaa silloin, kun se on mahdollista tai tarpeen. Palaan tähän vielä uudestaan myöhemmin. Mitä tulee budjetin kohdentamiseen, niin kuin näette, asetus, joka koskee verkkojen Eurooppaa hyvin laajasti, kattaa liikenteen, infrastruktuurin, kentän, mutta se myös määrittää jotakin selkeitä prioriteetteja. Ja meidän on kunnioitettava se näette, että pohjimmiltaan että rajat ylittävä ulottuvuus ohjelmassa on erittäin tärkeä. 66 prosenttia budjetista on mennyt tällaisiin perustavanlaatuisiin käytäviin, jos tähän lisätään vielä pan-eurooppalaiset digitaaliset järjestelmät, ERTMS hiukan yli miljoona, Cesar 1,3 miljardia. E, silloin nähdään, että suurin osa budjetista on todellakin osoitettu tällaisille Euroopan laajuisille verkoille. Haluaisin korostaa sitä, että lukuisten prioriteettien yhteydessä meillä on mukana innovaatio, joka on noussut etualalle viime kuukausina sen jälkeen, kun käynnistimme erityisen vetomuksen, joka koski hankkeita, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin polttoaineisiin esimerkiksi, että tämä innovaatioihin ylipäätään, niin tämä on siis elementti, joka tulee kasvamaan. Tämä ei ole johtanut siihen johtopäätökseen, että tietyt alueet eivät olisi katettuja, mutta johtopäätös on se, että on tarpeen uudelleen kenties suunnata – budjettia kuitenkin siis seurata nimenomaan sitä, miten politiikan prioriteetit etenevät ja nimenomaan vähähiilisyys ja digitaalistuminen ovat kaksi hyvin tärkeää elementtiä. Mitä tulee sitä rahoitukseen muodoittain? varmaan mikään yllätys ei ole se, että nimenomaan säännös, joka liittyvät tukikelpoisuuteen verkkojen Euroopan yhteydessä. Näette, että suurin osa budjetista meni rautatierakenteisiin, rautatieinfrastruktuuriin ja sisävesiväyliin. Tieliikenne ja ilmaliikenne ovat tiukasti yhteydessä vain digitaalisiin ulottuvuuksiin tai elementteihin, joilla pyritään parantamaan näiden liikennemuotojen tehokkuutta. Tämä koskee myöskin meriliikennettä ja multimodaalisuutta. Tässä todellakin voidaan korostaa sitä, että verkon Euroopan budjetista hyvin pitkälti keskitytään, keskitytään sellaisiin liikennemuotoihin, jotka ovat luonteeltaan kestäviä. Mitä tulee täydentävyyteen? Täydentävyyteen suhteessa muihin EUn ohjelmiin. Tämä on myöskin otettu huomioon arvioinnissa. Ehkä minun tulisi keskittyä ohjelmaan, joka on Verkon Euroopan sisar tai veli, eli siis kohesiorahastot ja aluekehitysrahasto. Jos katsotaan lukuja, ajatellaan vaikka ydinverkkoille annettavaa tukea, niin kokonaisuudessaan tuki on noin 40 miljardia kauden aikana ja 23 tulee verkkojen Euroopasta, mutta loput tulevat sitten kohesiorahastosta 13 prosenttia, ja, ja AQ aluekehitysrahastosta neljä. Tämä ei ole sinänsä mikään ongelma, niin että olisi päällekkäisyyttä tai täydentävyyttä tai täydennystä, koska verkkojen Eurooppa keskittyy vain rajat ylittäviin hankkeisiin ja pääasiassa rautatiehen, rautateihin, mutta kohesio ja EAKR kattavat tietysti muita osia verkostosta, mutta tietyissä tapauksissa etenkin rautatien yhteydessä on osittaista päällekkäisyyttä – jota on syytä, joka on syytä huomioida. Mitä tulee täydentävyyteen ohjelmointivaiheessa ja sitten valintaprosessin yhteydessä, jolloin harjoitamme yhteistyötä aluepolitiikan pääosaston kollegojen kanssa noudattamaan sääntöjä, mutta tämä on asia, joka on sellainen alue, jossa on tehtävä lisää parannusta. Myöskin muutama sananen rahoitusvälineistä ja täydentävyydestä Esirin kanssa. Ajatellen aika että ensin tulivat nämä verkkojen Euroopan ja sitten esir, tämä ajoituselementti johti siihen, että monet hankkeet, jotka on kehitetty verkkojen Euroopan varten, sitten niitä vetiin eteenpäin esirin puitteissa. Ja kun puhutaan näistä, mitä voidaan oppia tästä, niin on olemassa tehtyä pohdintaa siitä, että yhdistettäisiin rahoitusvälineitä yhdeksi rahastoksi. Tällaista pohdintaa on siis komission tasolla. Ja suunta, joka on valittu verkkojen Euroopan välineiden osalta ja kenties seuraavaa ohjelmakautta varten ajatellen suurempia välineitä varten on samantyyppinen suunta. Mitä tulee tuen muotoihin, Verkkojen Eurooppa on pääasiassa väline, joka käyttää tukirahoja, suinsa rahasta käytetään tässä muodossa. Tämä on tämä yleinen kuori, siis tämä myöskin 11 miljardin kohesioosuus. Tämä mahdollistaa sen, että voimme optimoida budjetin käytön periaatteella käytä tai menetä. Tämä lähtee liikkeelle siitä, että kuten mainitsin, me emme sido osoitetun määrärahan summaa alusta lähti, joka on hankkeeseen osoitettu, ja pystymme tekemään korjauksia, ottaen huomioon hankkeen kehittymisen tekemällä muutoksia erilaisiin sopimuksiin, jotka koskevat tätä rahoitusta, ja jos, jos rahoitusta käytetään tai nähdään, että jokin hanke ei pysty käyttämään kaikkea rahoitusta, niin silloin tämä mahdollistaa sen, että jos voimme ajoista reagoida, niin toimimme niin, että voimme osoittaa rahat uuteen tarkoitukseen, mikä hyödyttää ohjelmaa ja on hyödyttää myöskin muita hankkeita. Tämä käytettävä menetäperiaate ei ole mikään rangaistus. Me puhumme rahoista, joita ei siis käytettäisi jossakin tietyssä hankkeessa, joten se on joko, käy joko niitä kaikki menettävät tämä, nämä rahat, tai me voimme käyttää sen, että se, siitä on hyötyä tälle ohjelmalle. Olemme käyttäneet myös rahoitusvälineitä. Mainitsin jo sen, että Verkon Eurooppa tavallaan johti Esirin syntymiseen vuodessa 2015. Ja me olemme myöskin nähneet miten on, olemme kokeilleet sitä, miten on sekoitettu varoja, että on käytetty varoja eri rahoitusvälineistä ja myöskin yksityisestä rahoitusta ja nämä tulokset tästä voi, on, ovat olleet sellaisia, että meillä on mukana paljon kaupallisia pankkeja, kysymys olisi siis pelkästään erilaisten rahoitusvälineiden yhdistämisestä, vaan myöskin sitä, että mukana on myöskin paljon yksityistä rahaa. Sitten tuloksista. Verkkojen Eurooppaa, sitä ei voida irrallaan. Taustalla on TEN-T-politiikka. Ilman näitä eurooppalaisia verkkoja ei ilman näiden ohjelmointeja voitaisi saada aikaan tuloksia. Tähän liittyvät maan käytävät ja koordinaattorit ja koordinointi, ja tämä mahdollistaa sen, että voidaan luoda vakaa linja, jonka kautta hankkeet toteutetaan ja johon voidaan sitten vetää mukaan verkkojen Eurooppa. Yksi elementti on kilpailuttava valintamenettely. Meillä on paljon enemmän hakemuksia kuin, kuin voimme rahoittaa. Ja tämä on hyvä hyvä, koska on hyvä, että meillä on enemmän hankkeita. Se mahdollistaa sen, että meillä on tällainen menettely, jossa kilpailutetaan, jos saamme, saamme hankkeita, jotka ovat kypsempiä ja josta syntyy eniten EU-tason lisäarvoa. Tässä ehkä olivat avainsanat, jotka haluaisin mainita. Nyt vielä lopuksi tästä arvioinnista. Verkkojen Eurooppa on selkeästikin väline, joka on hyvin yhteydessä EUn politiikkatavoitteisiin, nimenomaan verkottumiseen, digitaalistumiseen, vähähiilisyyteen, ja keskitymme sellaisiin hankkeisiin, joita ei rahoitettaisi jäsenvaltioiden tasolla, eikä myöskään, jotka saisi myöskään rahoitusta markkinoilta. Ja me todellakin puhumme Euroopan laajuisista julkisista hyödykkeistä. Me luonnollisesti olemme edelleenkin mon, vaiheessa hyvin pitkälti. Hetkellä on kaksi kilpailutusta, jotka ovat kesken Cesar, joka on avoinna 12. huhtikuuta. Ja toinen vaihe, joka liittyy tähän yhdistettyyn rahoitukseen, joka myöskin päätyy 12. huhtikuuta, jossa painopiste on vaihtoissa polttoaineissa. Ja valmistelemme nyt vuoden 2018 hakemuskierrosta, jolloin keskitytään digitaalistumiseen, työn, myöskin multimodaalisuuteen tulevan kolmannen liikkuvuuspaketin yhteydessä. Ja kaikki nämä elementit liittyvät tähän polven tarkastukseen, tietysti koko verkkojen Euroopan kehitykseen, ovat asioita, joista tullaan keskustelemaan seuraavien TEN-T päivien yhteydessä, kun pidetään Ljubljanassa huhtikuun lopulla. Kiitos. Merci beaucoup pour votre présentation. Kiitoksia tästä esityksestä, Sia. Ja sitten käynnistämme keskustelun. Jokainen saa kaksi minuuttia puheaikaa. Pam de Kamp ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä selkeästä esityksestä. Toivottavasti herra sitten jubileanassa on varannut hotellihuoneeni varattu sieltä. Minä ainakin olisin tehnyt niin. Ja haluaisin tämän esityksen myös paperilla. Olen vanhanaikainen mies ja minä tykkään väreistä. Ja toivottavasti voisimme saada tämän esityksen myöskin paperimuodossa ja edustaja Ajela Sender, jonka kanssa usein olen yhtä mieltä, hän tukee myöskin tätä pyyntöä. No sitten hankala kysymys. Se, mitä en ymmärrä, ja mikä nyt on tämä SEFin kerroin. Eli tässä on tämä tuki, grant, mutta sitten on ilmeisesti jonkinlainen kerroin, että siellä on kansallisia maksuja, ehkä sekamaksuja, eri rahastoja, Eli te puhuitte näistä luvuista, 27 miljardia on käytetty, mutta mikä sitten on tämä kerroin? Ja toinen kysymys, use it or lose it. Onko tämä sidoksissa aikaan? Te puhuitte tästä periaatteesta, mutta onko jonkinlainen raja, eli milloin varat palauttuvat, jos niitä ei käytetä? Ja menemätkö nämä rahat sitten johonkin jokin rahaston takaisin. Eli milloin tämä use it periaate toteutuu ja palaavatko nämä sitten rahastoon niin, että ne voidaan käyttää uudelleen. Ja sitten tämä sana urbaani, siis onko kaupungissa nyt tehty jotain vai ei? Koska urbaanit kysymykset ovat nyt uusia haasteita Euroopan politiikassa. Ja sitten monivuotinen rahoituskehys. Me puhumme aina siitä myönteisesti, mutta mitä esirahastoilla on saatu aikaiseksi? Voisiko komissio kertoa siitä? Ja tämä liittyy sitten tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli mikä tämä kerroinvaikutus? Koska esiristä puhutaan hyvin myönteisesti, mutta emme ole kuitenkaan kuulleet näistä tuloksista vielä. Ja varmaan komissio näkee tämän esityksen sitten innokkeena seuraaviin rahoituskehysneuvottuihin, koska tällaisia lukuja Oettinger ei voi jättää huomiota ja haluaisin tietää, mitä MOVE-pääosasto on tästä asiasta mieltä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia sitten Ertu, olkaa hyvä. Ella Zender will take up our position as S&D. Ajala esittää meidän näkemyksemme. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostin kovasti tätä komission esitystä. No ensinnäkin halusin nyt varoittaa, no ensinnäkin olisi hyvä, jos saisimme tämän esityksen paperimuodossa. Ja toiseksi Komission edustaja puhui siitä, että on hyvä, että meillä on enemmän hankkeita kuin rahaa, koska silloin voidaan tehdä valintoja. No, nyt kun ajatellaan tätä budjettitappelua, niin näistä asioista pitäisi kyllä nyt jo päättää. Eli tarvitaan kuitenkin aika paljon rahaa näiden hankkeiden maksamiseen, ja tällä hetkellä ongelma on se, että meillä ei ole riittävästi hankkeille, ja lisäksi näitä varoja saadaan vielä leikata. Eli meidän pitäisi jo siirtyä eteenpäin ja todeta, että me tarvitsemme näin paljon rahaa näille hankkeille vähintäänkin. Ja toiseksi, tässä puhuttiin jo näistä kahdesta tapauksesta. Sitten vuonna, tänä vuonna on valmisteltu lisätoimia, mutta haluaisin tietää tässä väliarvioinnissa, onko nyt onko siinä mukana näitä varoja, joita ei ole käytetty? Jos näin on tehty, niin samoin kuin viime kerralla, kyse oli noin miljardista sitten viime kädessä. Eli haluaisimme nyt sitten tietää, että voidaanko tässä loppuvaiheessa lähteä valmistelemaan tulevaisuuden haasteita, eli tulevaa budjettia. Ja sitten olemme kuulleet ja se on osa myöskin tätä myönteistä muutosta. Voisimme saada myöskin hallitukselle tähän tukea. Eli se, että tietyissä tapauksissa tiettyjen hankkeiden osalta voitaisiin lisätä eurooppalaista yhteisrahoitusta. Eli kun saamme näitä varoja, niin voimme mennä tämän 40 prosentin yli, kun ajatellaan eurooppalaista rahoitusta tietyissä erityishankkeista, joilla on paljon eurooppalaista lisäarvoa. Eli ollaanko tällaista suunnitteilla? Ja sitten toiseksi, viimeksi meillä oli tämä kolmeosainen rahoitus, eli energia, televiestintä ja liikenne. Ja Euroopan parlamentti korosti kovasti sitä, että pitäisi olla myöskin synergiaa näiden kolmen osion välillä, koska tulevaisuuden liikennehän liittyy uuteen energiaan, uusiin polttoaineisiin, digitalisointiin. Eli haluaisin kuulla komissiolta, eli miten tässä toimitaan väliarvion jälkeen. Ja sitten täytyy miettiä, mitä tehdään esirahastojen osalta. Ja sitten voitaisiin lisätä tämä synergiapilari neljänneksi. Siinä voitaisiin laittaa vaikka rahasto, joka liittyy näihin uusien polttoaineiden infrastruktuureihin. Strasbourgissa täysistunnossa Ertuk teki ehdotuksen ja siellä puhuttiin tästä 24 miljardista. Eli ehkä voitaisiin miettiä tällaista neljättä pilaria synergiaa energian ja liikenteen välillä, jossa voitaisiin sitten käsitellä näitä infrastruktuureita. Ja voisiko komissio vielä kert- toimittaa meille tutkimuksen siitä, millaisia tuloksia on saatu esimerkiksi esirahastoista ja muista rahastoista. Eli näin voisimme selkeästi nähdä, millaisia tuloksia on saatu aikaan liikenteen alalla. Meillä on tämä Horisontti 2020-hanke. Ja sitten olemme hyödyntäneet rakennerahastoja. Eli haluaisin tietää, mitä tuloksia on saatu ja miten liikenne on ollut painopistealueena eri rahastoissa. Kiitos. Kiitoksia. Onneksi saitte Ismailin puheajan. Niin siitä tuli neljä minuuttia. Ja sitten Telitska, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Well, thank you for teasing me, looking at uh, how much time... No, kun nyt katsotaan sitä, mitä kollegat käyttivät aikaa, niin pyrin tekemään parhaani, mutta en kyllä ole varma, että onnistun. Komissio, kun se on tätä kysymystä pohtinut, minä olen ollut mukana näissä epävirallisissa neuvottelussa ja odottin, että tulos olisi hyvä, mutta täytyy todeta, että tässä on kyseessä todellinen menestystarina. Kaksi tapaa esittää meille tällainen kertomus. Kuvailen paljon lukuja, hienot esitykset sitoumuksista ja maksuista ja sitten muutama kaaviokuva siitä, miten tämä toimii. Hyvähän se on, mutta on parempikin tapa tehdä näin. Se, että tehtäisiin vakavamielinen arviointi. Eli jos matalahiilisyys, digitalisointi, ovat tärkeitä, niin pitäisikö budjettiviranomaisen pohtia sitä, miksi sama raha pitäisi käyttää verkkojen Eurooppaan tulevaisuudessa tai johonkin muuhun? Minun uskokseni budjettiviranomainen haluaa tietää, millä tavalla olemme onnistuneet lisäämään ö, yhteydenpitoa. Meidän matalahiilisyys. hiilisyys kun sitten hanke täytäntöönpannaan ja rahoitetaan, niin mitä odotetaan sillä saavutettavan? Sama koskee digitalisointia. Eikä tässä mietinnössä mitään ole reellisesti sanoen, emme ole saanut kuulla mitään tässä ehdotuksessa, mikä olisi sen vastaista. Toinen kohta koskee synergiaa ja toimintaa muiden rahoitusvälineiden kanssa. Ihan hyvä kuvahan tässä luonnosteltiin mutta millä tavalla tämä toimii kohesiorahoituksen tai ESERin kanssa? Monet kollegat ESERin mainitsivatkin. Entäpä sitten yksityinen pääoma? Millä tavalla tarjotaan lisäarvoa? Ainakin jonkunnäköinen suuntaviiva pitäisi sen suhteen saada, mutta sitäkään ei ole mainittu. Me olemme tietysti olettaneet, että Gen Z toimisi ja käyttäisi <clears throat> parasta mahdollista tulosta. Mutta mikä on sen siinä tulos tämän 66 prosentin lisäksi, joka myönnetään sille? Mikä tulos sillä saavutetaan? Ja Cesarista tiedämme, että se on, tekee tässä erinomaista työtä, mutta kaikki poliittiset arvioinnit niin, olen lopettelemassa puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on hyvä mietintö, jos katsotaan tätä vanhojen normien puitteissa, mutta minusta meidän tulisi nyt pyrkiä sellaisen tilanteeseen, jossa nämä kriteerit ja tavoitteet arvioidaan kunnolla ja konkreettinen määrällistäminen tapahtuu. Tämä minusta tästä puuttuu ja komission tulee tehdä tämä paremmin jos tarkoituksena on saada aikaiseksi hyvä lopputulos seuraavaa rahoituskehystä ajatellen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Dalunde, teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, I will be uh, brief. Kiitos, Sano lyhyt sanainen. Minun kysymykseni koskee eurooppalaista lisäarvoa. Minä olen huolissani siitä, että monet jäsenvaltiot kenties jättävät laiminlöisivät investointia infrastruktuurin toivoen siitä, että EU tulee sitten pelastamaan tilanteen. Kysymys kuuluu, miten panemme toimeen kriteerit, niin että varmistamme sen, että EUn rahoilla ensisijaisesti rahoitamme infrastruktuuria, jota jäsenvaltioiden ei tulisi rahoittaa, niin että saamme aikaan vankan ja johdonmukaisen eurooppalaisen verkoston, joka edistäisi rajoitettua liikennettä käyttäen kestäviä liikennemuotoja. Monsieur Monsieur Kiitos sitten Rikke, kaksi minuuttia. Presidente. Kiitoksia. En nyt aio puhua näistä yhteenliittymien tuloksista. No tiettyjä kysymyksiä tuli jo komissiolle liittyen näihin tuloksiin – jotka ovat aika merkittäviäkin, mutta tässä on yksi ongelma. Kyse on pitkän aikaa välin hankkeesta, ja nyt on aika vaikea esitellä tällaisia lopullisia tuloksia näistä hankkeista, joista käytännössä yksikään ei ole vielä loppuun saatettu. Mutta tämä mekanismi itse. Muistuttaisin, että verkkojen Eurooppa-väline, se on rahoitushallintoväline, Eli jos ajatellaan nyt rahoituskehystä ennen verkkojen Eurooppaa, niin siellä on tätä varoja virastolle ja sitten yhteyksille ja sitten ne siirretään erityiseen välineeseen. Eli ainoastaan tämä hallinto on muuttunut, eivät nämä varat. Ja tästä on saatu erinomaisia tuloksia. Ja tästä syystä olen erittäin huolissani, kun kuulen mitä sanoitte. Eli meidän pitäisi siirtyä kohti yhtä välinettä ja että komissiolta siirretään sitten asioita Euroopan investointipankkiin. Se, mikä on taannut tämän välinen laadun, niin se on juuri se, että komissio on hallinnoinut sitä keskitetysti ja siellä on asiantuntemusta, kun valitaan vaikka näitä hankkeita kriteerien mukaan. Ja meillä on erilaisia kokemuksia investointipankista. Tulokset ovat olleet liikenteen alalla pettymys ja eurooppalainen lisäarvo. No, meidän täytyy siirtyä oikeastaan toiseen suuntaan ja komission pitää sitten suojella tämän tyyppistä välinettä. Jo, ja on aika merkillistä, että komissio suosittelee tässä Euroopan investointipankkia, koska sehän ei liity mitenkään komission hallintaan. Eli voimme, te ette puhuneet näistä liikenteeseen liittyvistä tuloksista, mutta me tiedämme, kuinka vähäisiä ne ovat. Eli tämä on nyt erinomainen väline ja kysyisin, mikä on nyt määrällisesti sitten tämä tulevaisuus ja onko sitten tällainen verkkojen Eurooppa kakkosväline ja aiommeko vain uudistaa tai muuttaa tätä asetusta, joka on ollut tehokas vai ajatteko tehdä tästä sitten rahoitusvälineen, jota sitten hallinnoi Euroopan investointipankki? Ja blending-ajatustahan puolustettiin Euroopassa. Se ei ollut komission alkuperäinen ohja- ajatus. Olen puhuttu tästä Kataisen kanssa. Ja täytyy varmistaa, että tähän ei nyt sitten tule liikaa ongelmia. Ja sitten Euroopan laajuisten verkkojen päivittäminen. No, milloinkohan tähän asiaan voitaisiin palata? Eli tässä olivat minun kysymykseni. Nämä ovat tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Eli kyse oli siitä, kuinka paljon varoja saamme vaan siitä, mitä te teette tällä asetuksella. Miten aiotte parantaa ja muuttaa sitä, ja miten voidaan varmistaa, ettei siitä valu sitten varoja muihin rahoitusvälineisiin. Merci, monsieur Riquet. Vous n'avez pas... Kiitoksia. Te ette ollenkaan noudattanut nyt puheaikaanne, mutta menkää nyt tällä kertaa. Sitten De Grandes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissiolle siitä, että kerroitte meille tästä tilanteesta. Ja nyt täytyy sitten katsoa tätä väliarviointia verkkojen Eurooppa-välineestä. Sehän julkistettiin 13. helmikuuta. Meidän täytyy nyt katsoa, mikä on tilanne. No, ole kuulimme siitä juuri. Ja miten tämä uudistaminen mahdollistaa sen, että otetaan mukaan uusia hankkeita. Ja tässä tuli nyt vähän niin kuin kylmä suihku, kun kuulimme, että on enemmän hankkeita kuin varoja. Mutta haluamme tästä kuitenkin kuulla. Ja sitten kun näitä näitä käytäviä, silloin ei voida tyydyttää kaikkia alueita, mutta nyt monet alueet pyrkivät siihen, että niiden pyyntöihin voidaan suostua. Ja varmasti kaikki jäsenvaltiot nyt miettivät uusia hankkeita ja pyyntöjä. Ja Espanjassa tietysti on paljon toiveita esimerkiksi Galician alueella. Sillähän on raja Portugalin kanssa ja siellä odotetaan, että rautatieyhteydet yhdistetään tähän Atlantin raideverkostoon. Ja meidän pitäisi sitten hyväksyä toimia, joilla muutetaan tai tehdään muutan näille säännöille. Ja nyt poliittisesti haluaisin sanoa jotain, joka on tärkeää, kun ajatellaan jäsenvaltioita. Tähän liittyy nyt tämä toinenkin asetus, jossa voidaan korjata näitä käytäviä. Ja heti kun on mahdollisuuksia, niin meidän täytyy selvittää, selvittää näitä prosesseja. Mitkä ovat aikataulut, millaisia resursseja on, mitä kriteereitä sovelletaan, kun päätetään, mihin varoja käytetään. Ja sitten näitä pyyntöjä, joita tulee, niin toteutetaanko niitä vai onko tämä pelkkää teoriaa? Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten minäkin olen puhelistalla. Eli komissio piti nyt erittäin myönteisen esityksen tästä verkkojen Eurooppa-välineestä, kun ajatellaan siis määrällisesti, eli miten on toteutettu budjettia, kuinka paljon hankkeita rahoitetaan. Ja te olitte ihan oikeassa, kun sanoit, että se on kyllä menestys, mutta siis määrällisesti. Mutta jos katsotaan laatua, niin olen kyllä aika kriittinen näiden suurten hankkeiden rahoituksen osalta. Ja tässä on toimittu aika läpinäkymättömällä tavalla. Esimerkiksi kollegat, tehän tiedätte, että minä nyt en tätä Torinon rataa kauheasti suosittele, mutta miltä kysytään, no mikä on tämä Lion Torino raideyhteyden tilanne, mutta tähän ei ole vastauksia. Eli nämä ehdot, jotta voitaisiin käydä kunnollista keskustelua tässä Euroopan parlamentissa, niin tilanne ei vielä ole siinä vaiheessa. Ja myöskin komission pitää olla vähän itsekriittinen. Sen pitää paremmin hallinnoida tätä seuraavaa rahoituskautta. Se on tässä nyt tärkeää koska kyse on kuitenkin politiikasta, jota komissio on aina suojellut kaikilla tasoilla. Ja sitten tämä Tallinna-hankekin vielä. Minä puolustin tätä budjettia liikenneministereille. Nyt meidän pitäisi miettiä sitten vähän näitä laadullisia seikkoja määrän sijasta. koska täytyy katsoa tätä lisäarvoa liikennekysymyksissä, mutta täytyy myöskin katsoa, miten voidaan vähentää hiiltä liikenteestä. Se on erittäin merkittävä kysymys. Ja tästä nyt ei paljon puhuttu, mutta me olemme täälläkin huolissamme myöskin sitten Brexitin vaikutuksista ja siitä, että nämä määrärahat supistuvat. Ja meidän pitää uudistaa infrastruktuureita, täytyy ottaa huomioon digitaalisuus ja niin edelleen. Mutta kun katsotaan esirahastoja, sehän on erittäin tärkeää liikennevaliokunnalle. Ja ESIR-rahasto tällä hetkellä no, on skandaali, että siellä on ainoastaan 9 prosenttia hankkeita, jotka liittyvät liikenteeseen, ja se ei ole normaalia. Eli No me tapaamme sitä uudestaan Ljubljanassa. Mutta meillä pitää olla sama näkemys. Ja liikenteessäkin täytyy vastata kansalaisten tarpeisiin, planeetan tarpeisiin. Sitä täytyy ottaa huomioon liikkuvuuskysymykset. Ja sitten neljänneksi täytyy ottaa huomioon vielä kaikki rahoitusvälineet. No niin, eli lykkyätykö sitten komissiolle? Zia, olkaa hyvä. Voitte vastata näihin kaikkiin kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Si, madame la présidente, je vais essayer de donner quelques... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyrin tarjoamaan muutaman näkökohdan. Tietenkään tällainen pieni esitys ei anna selkeä kuva kaikesta siitä, mitä tuossa koko arviossa on otettu huomioon. Kuitenkin haluaisin painottaa sitä, että on vaikea puhua tuloksista kahden kolmen vuoden kuluttua täytäntöönpanosta. Jotkut hankkeethan ovat alkaneet vuonna 2014-2017, jotkut 2016. Eli tässä nyt on todellinen ongelma siinä mielessä, että tällainen väliarvio ei missään tapauksessa voi ottaa huomioon kaikkea eh, sitä, millä tapaa nämä hankkeet ovat käynnistyneet, mutta ei olisi oikein hankkeita kohtaan, että nyt otettaisiin huomioon mukaan niiden lopputulokset, kun ollaan vasta puolivälissä, kun tarkastellaan hiilidioksidia tai kasvua. Minun mielestäni meidän tulee ottaa huomioon tämä ja tulee ottaa huomioon myös se kunnianhimotaso, joka näissä hankkeissa on ehdottomasti myös seuraavalle rahoituskaudelle. Meillä täytyy olla tietysti sellaisia vakampia indikaattoreita, joita hyödyntää. Ja, ja sitten meidän täytyy katsoa myös tuota lopullista arviota ohjelman lopussa. Kun katsotaan tätä kerrannaisvaikutusta, Tässä yhteisrahoitustaso on lähtökohtana. Me tiedämme, että yleisrahoituksessa 20-50 prosenttia yhteisrahoitustasa. sellaisia, jotka kuuluvat 30-40 prosentin kohtaan on paljon ja kohesiorahoitusosuus on 85 prosenttia. Eli tämä antaa tietysti ajatuksen siitä, mikä on investoinnin vaikutus, mutta vipuvaikutus on vain osa tätä koko toimintaa, sillä vipuvaikutusta voidaan pohtia vain siinä mm, tapauksessa, että jos tuo sama hanke olisi rahoitettu jollain toisella tavalla. Useimmissa tapauksissa olemme olleet sitä mieltä, että ilman tätä tukea koko hanketta olisi toteutettu ollenkaan tai sitten se olisi toteutettu paljon myöhemmin. Eli vipuvaikutus on yksi asia, mutta sitten lisäarvo tietysti on oleellisempi kysymys kuin pelkkä vipuvaikutus. No sitten käytetään tai hävitään periaate. Koska me emme käytä koko sitä summaa, joka on tuossa tukisopimuksessa myönnetty, niin meillä on mahdollisuus hyödyntää näitä maksuja myös toisiin hankkeisiin. Esimerkkinä meillä on hanke, jonka tavoitteena on päättyä vaikka vuonna 2021 Ja se saa ehkä pidennystä, koska se on myöhässä, mutta niiden lisäksi, lisäksi jota se saattaa myös saada, että tiedämme varmasti, että 20 prosenttia tuosta sopimuksen rahallisesta määrästä on tuon mahdollisimman aikarajan ulkopuolella. Eli jos me emme toimi, mitä tapahtuu? Tuo summa jätetään, joka sopimuksessa on, ohjelma raukeaa ja raha palautuu jäsenvaltioihin. Jos meillä on use it or lose it periaate käytössä, niin voimme hyödyntää sitä. Oitaan se raha pois, joka, jota hanke ei kykene käyttämään, ja sijoitetaan se uuteen ohjelmaan. Eli meillä on mahdollisuus näin investoida se uuteen työohjelmaan, uuteen tarjouskilpailuun. Ja meille päivämäärä tämän tekemiseksi olisi noin 2021 ehkäpä viimeinen voitaisiin tehdä vuonna 2021 alkukuukausina. Mm, ja tästä syystä meillä täytyy olla selkeä näkemys kaikista rahavirroista. Ja varmasti täytyy järjestää useita tällaisia niin sanottuja reflow calleja. Tästä syystä me teimme tänä vuonna tällaisen syvällisen salkkukatsauksen, kuten myös aiempana kautena tehtiin. Ja tavoitteena on viedä eteenpäin näitä laajempia toimia, jotta voidaan arvioida selkeästi se, mitä näiden toimien on tarkoitus saada aikaiseksi tänä aikana niin, että vuoden loppuun mennessä, ehkä ensi vuoden alkuun mennessä kykenemme käymään läpi nämä ensimmäiset tarkistukset, jotta voimme vähentää näiden kaikkien sopimusten määrää ja voimme sitten katsoa näitä uusia tarjouskilpailuja. Meillä täytyy olla yksi vuosittainen sellainen, se on velvoitteemme. Eli alueelliset kysymykset ja rahtiliikenne. Mutta odotamme, että näitä tulee huomattavasti enemmän kuin mitä tähän vuosittaisen tarjouskilpailuun tarvitaan. vuonna 1920 saattaa myöskin järjestää lisää tarkoituskilpailuja, riippuen siitä, kuinka paljon rahaa saadaan takaisin vuoden 19 lopussa, vuoden 20 alussa. synergiasta. Tästä keskusteltiin, koska itse asiassa tässä on kyseessä yksi alue, jossa on osoitettu, että me emme toimi tehokkaasti siitä syystä, että tuo hyväksyttävyysraja näillä kolmella eri alueella täytyy lisätä, jos tavoitteena on rahoittaa näitä hankkeita liikenne- ja energiapuolella, niin meidän täytyy ottaa nämä tekijät huomioon. Ja tietysti valvonta on sitten äärimmäisen kapea-alaista. Tämä ei toimi ja se täytyy vai- muuttaa ensi kaudeksi. Meillä täytyy olla paljon enemmän joustavuutta, jotta kyetään saamaan aikaiseksi todellista synergiaa ja olemme aivan samoilla linjoilla näiden kahden toiminnan kollegan kanssa. Ja tämä tulee olemaan muutos siis Verkko Euroopassa ensi kaudella esiristä en ehkä sano tätä selvästi. Valitan sitä. Ajatuksena ei missään tapauksessa ole sitä, että se, että muutetaan tätä hallintotapaa tai siirrytään tuista rahoitusvälineisiin. Tuet siis jäävät voimaan ja ne ovat pääosio verkko Euroopassa. Mutta tänä päivänä halusin mainita sen, että meillä on pieni tällainen rahoitusväline komponentti verkko Euroopassa ja ensi kaudella on tarkoitus ottaa se pois ja asettaa se yksittäisen välineen yhteyteen niin, että voidaan välttää se, että meillä lisääntyvät pienet rahoitusvälineet, jotka ovat hajoutuneet useiden eri ohjelmien ympärille. Jos ne yhdistetään, niin tietysti sitten meillä on myös tuo skaalatuotto, kun katsotaan sitä, miten sitä voidaan hyödyntää, raportointia ja katsotaan vipuvaikutusta myöskin näiden delegoittujen yksiköiden suhteen. Me emme siis tasapainoa muuta ja verkko Eurooppa jää sellaiseksi kuin se on. Ja se on se väline, joka pohjautuu periaatteessa tukiin. Ja näin kyseessä on vain näiden rahoitusvälineiden asema. Laadulliset näkökohdat ja laajat infrastruktuurit. Tässä kohdassa täytyy tietysti mainita, että Verkkojen Eurooppa on vain osa tätä tarinaa. Laajoissa infrastruktuurissa EU-tuki on useimmiten sellainen, että se kattaa useita rahoituskausia. Ja jos laajoissa hankkeissa katetaan useita hankkeita, joskus jopa kaksi, kolme rahoituskautta, niin on ihan selvää, että kukaan ei kykene antamaan minkäännäköistä rahoitustakoita tuon rahoituskauden ympärillä. Eli mikä tuo lopullinen malli sitten on laajoissa infrastruktuurihankkeissa, niin kyseessä on asia, jota on tietysti vaikea määritellä etukäteen. Parhaimmillaankin voimme vain varmistaa rahoitusosuuden tiettynä aikana mutta emme voi tietysti ennakoida sitä, mitä tapahtuu seuraavan kauden suhteen. Eli olen pyrkinyt vastaamaan useampiin kysymyksiin ja päätänkin tähän. Kiitoksia. Merci. Bon, merci beaucoup parce que... Kiitoksia. Vastaus oli selkeä ja kattava ja siinä puhuttiin juuri näistä ongelmista, jotka otimme esiin, eli kaiken kaikkiaan olemme kyllä erittäin tyytyväisiä tähän mekanismiin ja toivottavasti sitä vahvistetaan. Ja kiitoksia komissiolle. Ja sitten seuraava aihe. Eli kohesiopolitiikan ja temaattisen tavoitteen, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkoinfrastruktuureista. Eli tämän politiikan täytäntöönpano ja valmistelija on Zlotowski, joka on valmistelija. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kiittää kaikkia tarkistusten laatijoita ja varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Viime viikolla sovimme kompromisseista. Niissä otetaan huomioon lähes 30 tarkistusta 50. Ja erityisesti haluaisin kiittää Marineskua, joka kiinnitti huomiomme siihen, että meidän pitää arvioida tätä ehdotusta, mitä tulee pullonkauloihin perusverkostoissa ja lisäverkostoissa. Eli meillä pitää olla enemmän koordinointia komissiossa, kun ajatellaan vaikka kohesiovaroja ja Euroopan rah- investointirahoja, kun kyse on vaikka pullokaulojen poistamisesta ja verkkojen Eurooppa-tyyppisistä hankkeista. Eli MOVE-pääosaston pitäisi olla enemmän mukana päätöksenteossa, kun mietitään ja yhdistetään rahoitusta infrastruktuurihankkeisiin. Haluaisin kiittää myöskin Krameria monista arvokkaista huomioista ja erityisesti siitä, että hän muistutti, että meidän täytyy uudelleen rakentaa näitä infrastruktuureita raja-alueilla, jotka tuhoutuivat toisessa maailmansodassa. Ja myöskin pitää ottaa mukaan pyöräilinfrastruktuurit raideinfrastruktuureihin. jotta voitaisiin poistaa kaikki pullonkaulat, niin siihen tarvitaan tietysti rahoitusta. Eli lausunnossa ehdotetaan, että pidetään rahoitus sellaisella tasolla, joka vastaa haasteita vuoden 2020 jälkeen. Ja tietysti pyytäisin teiltä tukea lausunnolle, kun huomenna siitä äänestetään. Ja että tuette valiokuntaa. Kiitos. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Edustaja Vandekamp, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten, kuten kollega Flotowski jo totesi, minulla on täällä kunnia esiintyä Marin Eskun nimissä ja hänen nimissään haluan myöskin kiittää esittelijää tehdystä työstä ja tuon äänestysluettelon valmistelusta. Nyt luonnollisestikin hyvä puheenjohtaja. On hienoa, että nyt tämän Verkko Eurooppa-keskustelun jälkeen voidaan vetää suorat yhteydet tuon keskustelun ja äh, regirahojen äh, välille. Ja tämä Pussenin mietintö, siellä se, että me nyt liikuttelemme regirahoja. Se ei aina ole niin helppoa, mutta tietysti hän on mielestäni kuitenkin tehnyt erittäin tasapainoista työtä tässä lausunnossaan. Ja näin ollen nämä ää, aikarajat ovat kyllä meille ongelmallisia. Hirvittävän kauan Euroopassa menee siihen ennen kuin me pääsemme investoimaan. Ja näin ollen päätöksenteko kestää vielä kauan, kuten myöskin täytäntöönpano. Toivon kuitenkin, että regivaliokunta ottaa huomioon nämä meidän näkemyksemme, pohtii niitä huolella ja että voimme edetä sitten näissä investoissa Zensi-verkkoon. Ja tietysti on tärkeää, että jos komissio antaisi Regille uusia harrastuksia, niin se ei tapahdu kuitenkaan liikennebudjetin kustannuksella, sillä silloin tässä kyllä mentäisiin aivan väärään suuntaan. Ja näin ollen öö, meidän kannattaa käydä näitä keskusteluja vielä tulevaisuudessakin. Kiitos. Merci, Monsieur Wim van de Kamp. La parole a été... Kiitoksia eh, edustaja Vimannekamp. Eh, Ertugille puheenvuoro. From our side. Kiitos meitäkin. Varjoesittelijä Rova Grabini ei välttämättä ole paikalla tänään, niin hän pyysi minua ottamaan hoitaakseni tämän asian. Niin meiltäkin siis kiitokset esittelijälle. Tämä on hyvin tärkeä asia, liittyy tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen. SD on sen puolesta, että ylläpidetään, vahvistetaan, korjataan olemassa infrastruktuuria. Olemme tutuneet siihen, että äh, liikenne on avaininvestointialue, koska se vaatii asianmukaista rahoitusta. haluamme muistuttaa jälleen kerran siitä, että puuttuvat räätylittyvät yhteydet ovat asia, joiden täytyy olla tärkeä haaste, joihin on puututtava. Ja voin todeta, että SD tukee kompromisseja, joita esittelijä on laatinut. Kiitos. Kiitoksia. Van Wiltenburg seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää esittelijää tästä erittäin rakentavasta lähestymistavasta ja haluan kiittää kaikkia näistä alderyhmätuesta ja alderyhmä äänestää näiden tarkistusten puolesta, mutta kuitenkin haluaisimme todellakin pitäytyä tässä mm, mietinnön ytimessä. Äänestämme niitä tarkistuksia vastaan, jotka ovat joko liian yksityiskohtaisia tai meidän mielestämme kuuluvat soveltamisella ulkopuolelle. Tarkistus 34 muun muassa, joka ottaa huomioon sellaiset rakennukset, jotka tuhoutuvat viime maailmansodan aikana. Ne ovat liian spesifisti meidän mielestämme mainittuja. Tietysti kiinnitämme huomiota myös sitten rajoja osioihin, jotka täytyy palauttaa ja sama koskee tarkistusta kaksi. Haluaisimme nähdä kohesiopolitiikan uudistusta eikä pelkästään varojen lisäämistä tulevassa rahoituskehyksessä. Minä olen myös varjoesittelijänä Regissä, eli teen parhaani, jotta osat tästä mietinnöstä tulevat huomioitua myös tuona Regi-mietinnössä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Miltenburg, edustaja Kramer. Ja, vielen dank. Kiitos. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää. Ei ole helppoa 50 todistusta tehdä kompromisseja, 30 kompromissia, joista seuraa sitten 30 tarkistusta. myös kompromissit ovat hyviä. Ja olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että myös mietintöpöydästä vastaan, mutta hän olisi mieltä, että nämä olisivat liian yksityiskohtaisia kun sanoi, että nämä puuttuvat yhteydet, jotka tuhottiin sodan ja aikana, että ne pitäisi rakentaa uudestaan 30 vuoden ajan Euroopan, Euroopan unioni työskentelee sen parissa, että saataisiin eurooppalainen rautatieverkosto, miljardia on investoitu ja jäsenvaltiot ovat käytäneet kansallisiin hankkeisiin, joissa ei ole mitään eurooppalaista lisäarvoa. Nämä eivät liian yksityiskohtaisia, olen vuosikymmeniä edäneet jakautumisen osalta, ei pelkästään Saksassa, vaan koko Euroopassa. Ja ilman tätä jakoa, ilman tätä sotaa, tiettyjä aukkoja olisi koskaan edes syntynyt. Freiburgin ja Kolmarin välillä Reinyltyvä sillan tuhosivat saksalaiset joko sadan viimeisenä päivinä, eikä sota oli vi- siltaan vielä rakennettu uudestaan. Jos nyt katson itään, siellä tilanne on ollut vielä pahempi, siellä kestänyt paljon pitempään tämä jälleenrakentaminen. Siellä 30 vuoden aikana ei ole saatu aikaan sitä, että noita pieniä aukkoja olisi saatu suljettua. Siksi tämä ei ole mitään yksityiskohtaisuutta, vaan kysymys on siitä, että tämä on välttämätöntä, jotta saadaan jälleen aikaan eurooppalaiset lisäävää ymmärrettä. te haluatte näistä erillisiä äänestyksiä, mutta haluaisin kuitenkin pyytää, että kun täällä on enemmistö, niin ei olla ei unohdeta historiaa, vaan halutaan päästä eroon historiasta. Euro, Euroopan jakautuminen oli paha, mutta sieltä jakautumisesta eroon pääseminen rauhanomaisen vallankumouksen myötä oli hyvä asia. Tätä kaikkea te ette voi unohtaa, että voi olla piittaamatta sitä. Toinen asia, joka minulle on tärkeä, on se, että meillä on tilanne, nimenomaan julkisten ja yksityistahojen kumppanuus. Kävin Sveitsissä ja siellä ministeriöstä ilmoitettiin, että julkisen ja yksityisen tahoisen tahon kumppanuuksia me emme halua minä sanoin, että tästä puhutaan Euroopassa 15 vuotta ja te ette halua tehdä Miksi? He sanoivat, ongelmat, jotka ovat kriittisiä, niihin yksityinen taho ei koskaan ole valmis maksamaan mitään. Ja ne, mistä on hyötyä, ne me hoidamme mieluummin itse, kun sen sijaan, että antaisimme nuo hyödyt yksityisille tahoille. Siksi me vaadimme, että ei pelkästään tapahdu toivosta jakautumista myöskin tappioissa, vaan myöskin hyödyissä. Ja tämä olisi reilua kilpailua yksityisen ja julkisen rahan välillä, mutta ei olla niin, että tappiosta kantaa vastuun valtio, tästä on antaa monta esimerkkiä, mutta sitten voidot, ne voivat sitten kääriä yksityiset, se ei ole mikään ongelma. Haluan tähän reilua kilpailua, ja nämä ovat ne kaksi asiaa, joista me haluamme erilliset äänestykset, ja, ja pyydän tukea meidän esityksillemme. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Kiitoksia. Sitten komissio ja Dansan Lainer niin saa sieltä puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenvuorosta. Meillä on pari kommenttia liittyen näihin kompromissitarkistuksiin. Ensinnäkin kompromissitarkistus 2. EU varat on myönnetty hankkeille, joita hallinnoidaan eri yksiköissä komissiossa. Ja meidän tietysti täytyy tehdä enemmän yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Ja meillä on hyvät järjestelyt, jotta voidaan varmistaa hyvä koordinointi komissiossa. Meistä ei tunnu, että eri yksiköiden mukanaolo komissiossa, oli kyseistä rekistä ja muusta, että se vaarantaisi tämän harmonisoidun lähestymistavan. Ja sitten toinen kommentti liittyy kompromissitarkistuksen kolme. Ja yksi huomio, joka tehtiin edellisessäkin kokouksessa, eli kuinka vähän näitä hankkeita valitaan. Eli nyt kun neljä vuotta on ollut tätä ohjelmointikautta kohesioalalla, liikennealalla tämä valintaprosentti on yli 60 prosenttia. Se on erittäin korkea lukema. Ja sitten Euroopan laajuisten verkkojen osalta hyväksymisprosentti on vielä korkeampi. Sehän osittain menee päällekkäin verkkojen Euroopan kanssa, ja siellä tämä on TNT-verkkojen osalta 66 prosenttia. Eli meistä ei tunnu, että tämä olisi mitenkään alhainen taso. Ja sitten kompromistarkistus 4 komissio pyytää, että komissio teettäisi erinäisiä arviointeja ja raportoisi sitten tuloksista. Me juuri totesimme, että meillä on aika laajat järjestelmät, joilla raportoidaan sitten edistyksestä, joita on tehty Euroopan laajuisten verkkojen toteuttamisen osalta. Ja sitten yksittäisten hankkeiden osalta. Ja sitten meillä on tutkimuksia monista liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä. Ja lisäraportointivaatimukset lisäävät sitten hallinnollisia toimia jäsenvaltioissa. Ja tiedot, joita meillä on täytäntöönpanosta, erityisesti Euroopan verkkojen osalta, on toimitettu meille hyvin avoimesti välineen kautta, joka on kaikille saatavilla myöskin kansalaisille Eli tässä olivat kolme asiaa, jotka halusimme tänään ottaa esille. Kiitos. Kiitos sitten Todotski. Te saatte sitten lopuksi vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. E, Voin vain sitten kiittää kaikkia ja pyytää, että tuette huomenna lausuntoäänestyksessä. Kiitoksia. Äänestys siis toimitetaan huomenna aamu yhdeksältä. Eli kello 17.30 jatkamme sitten koordinaattorien kokouksella. Se pidetään suljetuin ovin ja muut nähdään sitten huomenna aamulla kello yhdeksän.